May I ask you to take your... Voisinko pyytää teitä istuutumaan, jotta me voimme aloittaa? Aloitamme esityslistaluonnoksen hyväksymisellä. Jos teillä ei ole mitään vastalauseita, niin katson, että se on hyväksytty ja me voimme siirtyä sitten heti esityslistan kohtaan kolme, eli rahapoliittinen vuoropuhelu EKPn äh, Mario Draghi. Hyvät kollegat, haluaisin toivottaa tämän tervetulleeksi herra Mario Draghin. Tämä on toinen äh, ensimmäinen tällä lainsäädäntökaudella ja tämä on myös minun ensimmäinen äh, Ekonin puheenjohtaja. Mutta tämä on kuitenkin herra Dragin viimeinen, koska hän lopettaa lokakuun 31. päivä. Ja tässä talouskehitys on hidastunut tällä hetkellä ja ehkä hidastunut enemmän, mitä me olemme odottaneet viimeisen rahapoliittisen vuoropuhelun jälkeen. VKTn kasvu on hidastunut 0,4 prosentista neljännes neljästeltä. Nyt me olemme 0,2 prosentissa tämän toinen kvartaali. Ja tässä on havaittavissa ähm, protektionismia ja tietysti myös geopoliittiset tekijät vaikuttavat tähän. Ja ne vaikuttavat tietysti myös ähm, tuottavan sektoriin. Ja tämä toki vaikuttaa myös hintojen kehitykseen ja myös äh, inflaation ja myös tavoitteisiin, mitä on asetettu keskipitkällä aikavälillä. Ja tätä taustaa vasten EKPn hallintoneuvosto on julkaissut paketin, jossa on äh, eri poliittisia toimia, joiden avulla pyritään äh, saamaan aikaiseksi finanssipoliittista elvytystä. Herra Draghi varmasti tulee puhumaan tästä enemmän johdannossaan. Ekon koordinaattorit ovat myös valinneet kaksi aihetta, josta he haluavat puhua. Ensinnäkin maailmanlaajuiset rakenteelliset tekijät, jotka myös liittyvät inflaatioon euroalueella ja toki myös maailmanlaajuisesti, ja sitten myös mahdolliset strategiat, joiden avulla voitaisiin puuttua näihin kysymyksiin. Sitten Toinen koskee rahapoliittisia innovaatioita ja myös haasteita edessämme, kun me puhumme koko tämän politiikan arkkitehtuurista. Joten me olemme tehneet valmistelevaa työtä asiantuntijoiden kanssa. Te pystytte lukemaan nämä asiakirjat Euroopan parlamentin internet-sivulta, mutta toki me haluamme tietää myös EKPn kannan. Kuten sanottua, tämä on viimeinen rahapoliittinen vuoropuhelu herra Dragin kanssa – Ja tämä on kolmas Ekon valiokunta, eli 7. ja 8. lainsäädäntökausi. Haluaisin kiittää rakentavasta yhteistyöstä kanssamme. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana olette olleet yli 30 kertaa jäsentemme edessä. Te olette vastanneet yli 600 kysymykseen EKP on riippumaton taho ja sen päätöksellä on huomattava vaikutus yrittäjiin ja kansalaisiin ja olette varmasti kanssa samaa mieltä, että rahapoliittinen vuoropuhelu on aivan erityislaatuinen mahdollisuus parantaa EKPn avoimuutta muun muassa, joten minä haluaisin toivottaa teille kaikkea hyvää tulevaisuudelle ja nyt osoituksena kiitollisuudestamme haluaisin antaa teille pienen lahjan eh, Ekon valiokunnan nimissä, kaikkien jäsenten nimissä. Kiitos. Kiitos. Thank you. Thank you. Okay. Uh, before giving the floor... to- Ennen kuin annan puheenvuoron herra Draghille, olen kuullut, että että jotkut jäsenet haluaisivat ottaa valokuvan yhdessä hänen kanssaan. Ehkä voisimme hoitaa tämän nyt ennemmin kuin myöhemmin. Facciamo, sì, la facciamo con la... Okay. So, back to our war. No niin, siirrytään sitten takaisin töihin. Pääjohtaja Ragi, teillä on puheenvuoro. Madam Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikesta oikeastaan ennen kuin alan esittää tätä puheenvuoroa, niin arvoisat parlamentin jäsenet, EKon valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin alussa onnitella teitä kaikkia teidän valinnastanne ja teitä, rouva puheenjohtaja, tästä nimityksestänne talousrahavaliokunnan puheenjohtajaksi. On ilo olla valiokunnassa uudella parlamentaarisella kaudella ja ennen kuin oma kauteni pääjohtajana EKPssä päättyy. Legitimiys niin kuin sanoitte, EKPn riippumattomuudessa on kirjattu EUn perussopimuksiin tässä meillä vastavuoroisuus on tässä hyvin tärkeässä roolissa ja perussopimukset ovat antaneet parlamentilla tärkeän roolin. Se pitää EKPtä tilivelvollisena. Kuulemiset täällä valiokunnassa ovat, ovat olennaisessa roolissa tässä asiassa. Minun aikanani pääjohtajana olen pitänyt näitä eri, erittäin hyödyllisinä tapaamisina. Kun minä olin ensimmäistä kertaa EKPssä joulukuussa 2011 euroalue oli täynnä rahoituksesta epävakautta. Oltiin kaatumassa toiseen taantumaan ja tämä sitten johti kestävään eh, disinflaatioon ja oli jopa riski deflaatiosta. Euroalue on kulkenut pitkän matkan kriisin ajoista, osittain johtuen EKPn rahapoliittisesta tuesta Työttömyysaste euroalueella oli 7,5 prosenttia tämän vuoden heinäkuussa alhaisimmalla tasollaan heinäkuun 2008 jälkeen. Viime vuosina EKP on toistuvasti ja selkeästi osoittautunut, osoittanut valmiutensa, päättäväisyytensä täyttää päämandaattinsa päätavoitteen saavuttaa hintavakaus, niin kuin määrätään perussopimuksissa. Tämä valmius ja päättäväisyys on ollut ratkaisevan tärkeässä roolissa, kun on puututtu talous- ja rahalan kriisin ja kasvun vähenemisongelmiin. Samalla päättäväisyydellä kaksi viikkoa sitten EKPn neuvosto päätti toimia reagoiden jatkuvaan matalaan inflaation ajatellen sen perustavoitetta. Olen iloinen voidessani keskustella näistä päätöksistä teidän kanssanne tänään. Ensin käyn läpi pääkehityksiä euroalueen taloudessa sen jälkeen, kun viimeksi olin tässä valiokunnassa. Sitten esittelen rahapoliittisia päätöksiä, joita EKP-neuvosto on tehnyt ottaen huomioon taloudelliset näkymät. Niin kuin valiokunta on pyytänyt minua, lopussa kerron hiukan, mitä voidaan oppia viimeistä kymmenestä vuodesta, jolla voi olla merkitystä sitten, kun keskustellaan poliittisia reaktioita, ajatellen haasteita, joita edessä on. Sen jälkeen, kun viimeksi olin tässä kuulemisessa aiemmin tänä vuonna, euroalueen kasvuvauhti on merkittävästi hidastunut enemmän kuin aikaisemmin ennakoimme todellinen BKTn kasvu on ennakoitu olevan 1,1 prosenttia vuonna 2019 alas 0,6 peruspistettä joulukuusta 18 ja 1,2 prosenttia vuonna 2020 jälleen laskenut 0,5 peruspisteellä näistä ennusteista. Tämä hidastus johtuu pääasiassa kansainvälisen kaupan heikkenemiseen ja on jatkuvasti epävarmuustekijöitä, protektionistista, protektionistista politiikkaa ja geopoliittisia tekijöitä, jotka vaikuttavat. Nämä tekijät painavat yhä enemmän taloudelliseen uskoon ja aivan erityisesti eh, raha, eh, euroalueeseen, joka tässä pienellä on tärkeä rooli. Luonnollisesti maat, joilla on suhteellisen suuri teollisuussektori, ovat haavoittuvaisempia mille tahansa muutokselle globaaleissa suhdanteissa. Saksa esimerkiksi on tällainen 28 prosenttia euroalueen BKT tulee sieltä, mutta 39 prosenttia euroalueen valmistusteollisuuden lisäarvosta tulee sieltä. Näin ollen Saksa tällä hetkellä on yksi euroalueen jäsenistä, joihin erityisesti koskee tämä kasvun hidastuminen kun taas euroalueen palvelusektori edelleenkin on kestävällä pohjalla. Meidän ei pitäisi olla itse tyytyväisiä sen kykyyn pysyä jatkossakin vahvana ja reagoida negatiivisiin kielteisiin, kielteisiin vaikutuksiin mitä pidemmällä aikaa nämä ongelmat jatkuvat, se suurempi riski siitä, että muut talouden sektorit myös kärsivät kasvun hidastumisesta, eikä vain teollisuus, valmisteollisuus. Kun katsotaan eteenpäin, hiljattaiset tiedot ja äh, indikaattorit, kuten uudet ö, äh, vientitilaukset, eivät osoita kovinkaan hyviä merkkejä äh, tehostuvasta kasvusta lähitulevaisuudessa. Ja riskit kasvun suhteen ovat edelleenkin kielteisellä, kielteisiä. Mitä tulee pidentyneisyyteen, pidentyneisyydestä tähän pitkään tilanteeseen, missä kasvu vähenee. Ja kun ajatellaan inflaatiota, tämä inflaation taso on jatkuvasti ollut alle tason, joka liittyy EKPn neuvoston keskiaikavälin pyrkimykseen ja tavoitteeseen. Kuluttajahinta inflaatio on selvästi alle 2 prosenttia, kun taas inflaatio sultaan pois. Volatili energian hinnat, elintarvikkeiden hinnat, niin se on ollut siinä yhdessä prosentissa jo aika pitkän aikaa kun korostaan, tai pohjainflaatio on maltillista, kun heikempi, heikemmät talous, näkymät voivat vaikuttaa siihen, miten hint, palkat alkavat vaikuttaa hintoihin. Erityisesti yritykset kantavat ottavat huomioon työ, työvoiman hinnan katteisissa, jotka väitä näitä hintoja asiakkaille. Näin ollen in, inflaatioindikaattori odotukset ovat alhaisella tasolla myös samalla. Ja vaikka todennäköisyys inflaatiosta on rajoitettua, markkinaodotukset inflaation suhteen yli keskiaikavälin ovat suurin piirtein arvoissa, jotka eivät ole johdonmukaisia meidän inflaatiopyrkimyksemme kanssa. Siksi kun, sen jälkeen, kun viimeksi olin täällä kuultavana, olemme tarkistaneet alaspäin inflaation näkymiä koko, kautta koko linjan. Ensinnäkin maaliskuussa 2019 henkilöstöennusteissa ja sitten uudestaan syyskuussa. Se heijastelee heikkenevää taloudellista aktiviteettia ja alhaisempia energian hintoja. Inflaatio odotetaan tällä hetkellä olevan noin 1,2 prosenttia tämän, tämän vuoden aikana 1 prosenttia ensi vuonna ja 1,5 prosenttia vuonna 2021 ja se on selvästi alle neuvoston tavoitteen olla alle, mutta lähellä 2 prosenttia inflaatiossa. Joten kun ekp neuvosto tapasi kaksi viikkoa sitten, sen edessä oli nopeampi hidastuminen kuin aikaisemmin oli odotettu. Jatkuva näkyvä kasvuriski painaa tulevaisuuden näkymän päällä ja eh, voi estää inflaatio tavoitteen toteutumista. Vahva rahapoliittinen reaktio oli siksi olennaisen tärkeää. Kun pyrimme täyttämään mandaatin mukaisen tehtävämme, päätimme kattavasta toimenpidepaketista, jotta varmistaisimme sen, että inflaatio kulkee kohti tavoitteettamme kestävällä tavalla. Me alensimme talletusvälineen korkoa 0,5, miinus 0,5 miinus 0,50. Tämä korko ankkuroi lyhyen aikavälin markkinakorot ja se on viitteenä, kaikkein tärkeimmänä viitteenä monen tyyppisille rahoitusvälineille ja luotoille kun laskettiin tätä taltuskorkaa, näin voidaan edelleen parantaa luotonanto-olosuhteita talouksille ja yrityksille. Negatiiviset korot rohkaisevat myös pankkeja lainaamaan tuolle reaalitaloudelle sen sijaan, että pitävät kiinni eh, omasta likviditeetistä näin tukien eh, omaisuuden osto-ohjelman tarkoitusta. Se, miten talletuskoron korko vaikuttaa. Se vahvistuu vielä siitä, että vahvistamme ennakoivaa viestintää siitä, kuinka pitkään tällainen rahapolitiikka jatkuu tulevaisuudessa todennäköisesti. Aivan erityisesti me määrittelimme, että odotamme jo ohjauskorkomme pysyvän lainaan niiden tämänhetkisellä tai alhaisemmalla tasolla, kunnes olemme nähneet, että inflaation näkymät merkittävästi lähenevät taso, joka tar- riittävän lähellä 2 prosenttia ennakkoarvioissamme, ja tällainen lähentyminen on jatkuvasti näkynyt tässä pohjainflaatiodynamiikassa. Lainaus päättyy. Tämä ennakoitu viestintä antaa selkeästi sel, viestiä korkopolitiikastamme ja liittää politiikamme tiukempiin ehtoihin inflaationäkymien suhteen neuvoston lausunto siitä, että haluamme inflaation nousevan tasolla, joka on riittävän lähellä 2 prosenttia, mutta alle 2 prosenttia, toistaa sen, mitä sanomme jo heinäkuun rahapoliittisessa kokouksessamme, että ennakoitu inflaatio viime aikoina on siis ollut liian alhaisella tasolla. Se on epäjohdonmukaisessa suhteessa keskiaikavälin inflaatiotavoitteeseen, joka neuvosto on asentanut. Ja kun ajatellaan uutta jo ennakoin viestinnän muotoilua, se suuntautuu selkeästi eteenpäin. Ajattelen EKPn rahapoliittisia puitteita, niin me kuitenkin pyrimme varmistamaan ja takamaan sen, että ohjauskorkojen normalisaatio alkaa vasta sitten, kun inflaatio on kestävällä tavalla kurssissaan kohti keskivälin tavoitettamme äh, lause. Vahvasti lähentynyt tarkoittaa sitä, että neuvosto haluaa olla varma siitä, että lähentymisprosessi on riittävän kypsää ja realistista ennen kuin aloitetaan nostamaan ohjauskorkoja viittaus inflaationäkymiin johdonmukaisesti on näkynyt inflaatio-odotuksissa tarkoittaa sitä, että tämän, tämän pitäisi tukea meidän inflaationäkemyksiä. Tehostettu ennakoin viestintä pystyy vähentämään epävarmuutta odotetuista korkopolitiikosta keski- ja, lyhy- keski- ja pitkällä aikavälillä ja varmistaa, että rahoitusolosuhteet ovat linjassa inflaatiodynamiikan kanssa. Lisäksi kun säilytetään tämä korkopolitiikka olemme antanut ymmärtää, että edelleenkin meillä on tilaa laskea korkoja enemmän, jos tarvitaan. Me päätimme myös uudelleen aloittaa netto-omaisuuserien ostot 20 miljardilla eurolla kuukaudessa marraskuusta eteenpäin. Nämä omaisuuseräostot jatkuvat odotetulla tavalla niin pitkään kuin tarvetta on, jotta voidaan vahvistaa tätä kautta rahapolitiikan kasvua tukeva korkopolitiikka ja sitten vasta loppuun, kun alamme nostamaan avainohjauskorkoja EKPssä. Tämän lisäksi me olemme toistaneet aikomuksemme jatkaa uudelleen investointia täysin, kun maksetaan pois maturiteetissa olevia arvopapereita. Sitten vasta sitten, kun lisäämme korkoja, ainakin niin kauan kuin tämä on välttämätöntä, jotta voimme säilyttää suotuisat likviditeettiolosuhteet ja rahapolitiikan kasvua tukevan luonteen. Nettoostot ja pitkän aikavälin investoinnit vahvistavat maksua tukevaa puolta muissa toimenpidissänne ja pyrimme helpottamaan yritysten ja talouksien rahoitusolosuhteita. Tämän lisäksi nämä toimenpiteet auttavat pitämään alhaalla pitkän aikavälin korkoja lieventäen turhaa tiukkenemista, joka muutoin voisi synnyttää paniikkia, kun salkkojemme maturiteetit päätyvät. Tämä tarkoittaa myös sitä, että olemme sitoutuneita käyttämään kaikkia välineitä, kun pyrimme hintavakaustavoitteeseen, sillä voi olla suuri vaikutus siihen, miten inflaatio-odotukset muodostuvat. Täydentäen näitä tulisia toimenpiteitä, joita kuvasin, päätimme myös muuttaa tapoja näissä uusissa kohdennetuissa pitkäaikaisrahoitusoperaatioissa TLT Tros 3, siitä ilmoitettiin kesäkuussa. Pankit voivat nyt saada tätä pitkäaikaisrahoitusta alhaisemmalla korolla ja pidemmällä maturiteetilla. Tämä auttaa myös varmistamaan siitä, että kasvua tukeva politiikkamme välittyy kokonaisuudessaan ja näkyy yritysten ja kotitalousten rahoitusoloissa. Lopuksi me ilmoitimme myös tällaisesta kaksiportaisesta varannolle maksettavasta korosta. Osa pankkien varannoista vapautetaan Mm, korosta. Tämä kaksiportainen järjestelmä pyrkii saamaan aikaan tasapainon kahden tuloksen välillä. Siinä pyritään antamaan kannustumia pankeille välittää eh, elvytystä, joka syntyy näistä kielteisistä koroista, joita niitä kannetaan, ja samalla pyritään lieventämään kielteisiä vaikutuksia, joita kielteisellä korolla saattaisi olla pankkien luotonantokäyttäytymiseen, ja näin se vaikuttaa niiden kannattavuuteen Euroalue tarvitsee rahoitusvälikäsiä, jotta se voi jatkossakin jotta voimme toimia aktiivisesti rahapolitiikan välittämisessä. Ja uusi kaksipuolinen niin järjestelmä tarkoittaa sitä, että pankit voivat myöntää suotuisissa oloissa luottoa asiakkailleen jatkossakin. Eri tekijät tässä kattavassa paketissa ovat toisiaan keskeisesti vahvistavia tukevat myönteisiä talousolosuhteita yrityksille ja tuetaan kulutusta ja investointeja. Menot suuremmat, suuri kulutus taas parantaa dynamiikkaa ja näin pyritään pääsemään lähemmäs inflaatiotavoitettamme. Kaiken kaikkiaan kun ajatellaan epävarmuustekijöitä, joita on olemassa rahapolitiikan, pitää jatkossakin olla todella kasvua tukevaa vielä pitkän aikaa. Toimenpiteet, joihin ryhdyimme viime kokouksessamme, korostavat, kuinka päättäväisiä ja valmiita olemme antamaan tarvittavia rahapoliittisia kannustimia. Olemme valmiit tietenkin sopeuttamaan kaikkia välineitämme, jos tarvetta on, johtuen inflaationäkymistä. Perinteiset ja epäperin, epä tavanomaiset rahoitukset toimet EKPssä ovat onnistuneesti puuttuneet inflaatioriskiin, palauttaneet rahapolitiikan välitysmekan välitystä ja antaneet arvo, tarvittavaa tukea euroalueen talouksille, mutta EKP ei toimi missään tyhjiössä. Muut talouden politiikat ovat myös merkittävässä roolissa. Nyt haluaisin viitata ensimmäiseen kokoukseni täällä vuonna 2011. Silloin puolet alkupuheenvuorostani koskivat sitä, miten talous- ja rahaliitto toimii ja kuinka tarvittiin myös sitä, että muut politiikan toimijat toimisivat. Joten nyt lopetan viimeisen puheenvuoroni siihen, että korostan joitakin oppeja, joita on tullut esiin näistä kahdeksasta vuodesta, ja toivottavasti tämä voi auttaa jatkossa, kun puututaan uusiin haasteisiin. Kun verrataan kriisireaktioita euroalueella ajatellen muita edistyneitä talouksia, niin on, tullut, on ilmiselvää, että euroalue pystyy saavuttamaan paremman makrotaloudellisen sekoituksen aikanaan johtuen – siitä, että puututtiin sekä äh, finanssipoliittisesti ja rahapoliittisesti, siis muualla kuin Euroopassa. Äh, EKP-neuvosto e on toistanut, että me haluamme varmistaa sen, että inflaatio liikkuu kestävällä tavalla kohti tavoitetta, mutta jatkossakin olemme valmiit sopeuttamaan kaikkia välineitämme ja korjaamaan niitä samanaikaisesti. Tarvitaan parempaa poliittista, poliittisen välineen kirjoja, jota käytetään hyväksi mukaan lukee finanssipolitiikka, rakenteelliset uudistukset ja mm, vakavaraisuustoimet. Näin voidaan saavuttaa tavoitteet nopeammin ja vähemmin sivuvaikutuksin me jatkossakin huolella valvomme tilannetta, niin kuin olemme aina tehneet, otamme huomioon mahdolliset sivuvaikutukset, joita syntyy kasvua tukevasta rahapolitiikasta. Me on ratkaiseva jatkossakin olla valpaana ja käyttää äh, käytössä olevia makro, makrotaloudellisia välineitä käytössämme, ja puhun tästä enemmän siinä vaiheessa, kun puhun täällä Euroopan järjestelmällisen komitean puheenjohtajana. Kun tuotto on alhaisella tasolla, tämä pitää ymmärtää kontekstissaan, nimittäin reaalituotot ovat jatkuvasti heikentyneet vuodesta 80-luvulta lähtien, ja tämä trendi ei koske vain euroaluetta. Pitkälti tähän liittyy monia rakenteisia tekijöitä, kuten se, että tuottavuuden kasvu on vähentynyt. Se voi muuttaa, jos tehdään kunnanhimoisia rakenteellisia muutoksia. Toisin sanoen me tarvitsemme johdonmukaista taloudellista strategiaa euroalueella, joka täydentää ja tehostaa vaikutuksia, joita syntyy meidän rahapolitiikastamme. Tämän takia yksimielisesti oltiin samaa mieltä EKPn neuvostosta siitä, että finanssipolitiikalla täytyy olla ratkaisevampi panos, tai se täytyy olla ratkaisevampi panos, kun ajatellaan kasvun vähemmistä heikompia tilanteita. Ja vähemmän kasvun riski ja hallitukset valtuusten pitäisi toimia ripeästi äh, tarvittavissa. Sitten kun finanssivuotinen kestävyys on varmistettu, äh, vastasyklistä finanssipolitiikkaa voitaisiin käyttää, koska finanssipoliittiset kertoimet ovat korkeampia silloin, kun korot ovat alhaalla. Samanaikaisesti hallitukset ja maat, joilla on korkea valtiovelka, niiden pitäisi harjoittaa varovaista politiikkaa ja tehdä ra- äh, rakenteellisia uudistuksia. Sitten yksi avainero verrattuna muihin, kuten USA on se, että puuttuu yhteisiä finanssipoliittisia välineitä puuttua vastasyklisesti liittovaltiotasolla. Olen täysin samaa mieltä siitä, että on poliittisia vaikeuksia rakentaa tällaisia välineitä, jotta niitä käyttöön euroalueella. Samantyyppisiä ongelmia on, kun puhutaan pankkiunionin loppuun viemisestä ja siitä, että saataisiin aikaan kunnolliset, aidot pääomamarkkinaunionit. Samanaikaisesti meidän pitäisi olla täysin sitoutuneita siihen, että haluamme saavutamme todellisen aidon talous- ja rahaliiton. Täytyy korjata institutionaaliset heikkoudet, joita EMUssa vielä on. Jos emme onnistu, niin tämä vahingoittaisi huomattavasti sitä, mitä tähän mennessä on saavutettu suurella työllä. Ja ennen kaikkea tämä valiokunta on tehnyt suurista työtä tämän eteen. Ja niin kuin sanoin Ekonissa kahdeksan vuotta sitten, meidän pitää osoittaa selkeää reittiä ajatellen tulevaisuuden kehitystä talous- ja rahaliitossa. Ja näin rajata odotukset, mitä tulee sekä kansalaisen että rahoitusmarkkinoihin. Nyt puhuisin hiukan pidemmällä aikavälillä ja kertoisin tästä viimeisestä asiasta, jonka on voitu oppia. Vaikka euroalueella ei ollut finanssipoliittista reaktiota, reaktiokykyä verrattavissa muihin edistyneisiin talouksiin, niin EKPn reaktio oli täysin vertailtavissa muihin keskuspankkeihin. Johtuen sen riippumattomuudesta EKP on pystynyt sopeuttamaan poliittisia vastauksiaan ja toimintatapaansa. Se on pystynyt jos säilytetään tämä riippumattomuus, tärkeä omaisuus, mikä, plussa, äh, joka meillä on, voimme sopeutua tuleviin, tuleviin olosuhteisiin ja varmistaa, että toimenpiteemme ovat tehokkaita käytännössä. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon se, että on tärkeää, että e keskuspankit ovat riippumattomia. Kuitenkin tätä asiaa haastaa yhä enemmän määrin ympäri maailmaa. Niin kuin sanoin alussa, paras tapa säilyttää ekp riippumattomuus on varmistaa että EKP on myös tilivelvollinen. Ja viimeisen kahdeksan vuoden aikana meidän toimintamme tässä on kehittynyt, niin kuin äsken puheenjohtajakin muistutti. Ja tämä on kaikki tiivistynyt, kun on pyr- kun valvonta vielä tehostui kriisin jälkeen. Minä olen aina arvostanut sitä, että parlamentti on pystynyt reagoimaan kansalaisten odotuksiin, vaatimuksiin, ottanut huomioon heidän huolensa ja äh, kanavoinut niitä rakentavalla tavalla meidän keskusteluihimme tänne täällä. Ja haluaisin teitä kaikkia tästä henkilökohtaisesti kiittää. Olen luottavainen sen suhteen, että tämä parlamentti ja erityisesti tämä valiokunta jatkossakin jatkaa hyvää työtä, jota se on tehnyt minun kauteni aikana EKPn pääjohtajana Tämä edelleen vahvistaa EKPn toimien tehokkuutta ja kansalaisten luottamusta EU-projekteihin. Minä kiitän teitä huomiostanne ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Kiitos. Draghi. So now... Kiitos, herra Draghi. Ja nyt siirrymme kysymykseen. Minulla on tässä puhujalista. Eli meillä on nämä viiden minuutin slotit kysymys ja vastaus. Markus Ferber, EPP ensimmäisenä. President. Kiitos puheenjohtaja, jos sallitte, niin puhun Saksaa. Ensin haluaisin EPP-ryhmän nimissä kiittää teitä sydämellisesti. Niin no minun italiani on aika <laughs> huonoa. Toimiiko? Niin, siis epp ryhmä nimissä haluaisin kiittää teitä yhteistyöstä viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Minä muistan vielä hyvin, kun aloititte ähm, ja pidimme kuulemistilaisuuden täällä. Olemme varmasti kaikki tietoisia siitä silloin, että ajat tulevat olemaan vaikeita ja me tiedämme, mitä vaikeita päätöksiä on pitänyt tehdä. Ja haluamme kiittää teitä siitä, että olette säännöllisesti tulleet tänne luoksemme. Haluaisin tässä nyt palata edelliseen viikkoon ja rahapoliittisiin päätöksiin. Eli omaisuuserien osto-ohjelman. Tämähän nyt ei ollut siis mikään yksimielinen päätös, jos nyt tiedot pitävät paikkansa, joita me olemme saaneet. Eli oli epäilyjä siitä, että onko järkevää ottaa tämä jälleen käyttöön, kun katsotaan, miten talous ja inflaatio ovat kehittyneet. Siksi minun kysymykseni kuuluu, miksi, vaikka eriäväisyyksiä oli äh, EKPn neuvostossa, niin äh, löyhentäneet äh, rahapolitiikkaa ennen kaikkea kun tarkastellaan tässä sitä, että rouva Lagardin liikkumavara pienenee tässä huomattavasti. Inflaatio ja inflaatio-odotukset eivät ole muuttuneet, vaikka olette harjoittaneet löyhää rahapolitiikkaa. Siksi haluaisinkin tietää, miksi nämä kaikki toimet, johon olette ryhtyneet, eivät ole johtaneet siihen, että inflaatiota olisi saatu stimuloitua Euroopan unionissa? Thank you. It's really two questions. First, why would take... Oikeastaan kaksi kysymystä. Ensinnäkin, miksi näitä päätöksiä tehdään? Ja toiseksi, ollaanko valmiita Ollaanko varmoja siitä, että päätökset toimivat, koska inflaation vauhti on edelleenkin tavoitteen alla? No, ensimmäiseen kysymykseen oikeastaan viittasin jo johdannossani. Haluaisin ensin sanoa, että tämänhetkinen tilanne on edelleen sellainen tilanne, jossa mm, työmarkkinat paranevat vähän heikemmin kuin aiemmin. Ollaan alle historiallisten keskiarvojen kulutus heikkenee ja niin edespäin, mutta yleistilanne on edelleen sellainen, että työttömyys on alhaisimmillaan sitten vuoden 2008. Ja se antaa meille luottamusta siitä, että jossain vaiheessa inflaatio vauhti lähenee tavoitetta. Ja jos katsotaan eteenpäin, niin kasvunäkymät ovat kyllä jatkuvasti heikentyneet. Ja jos mennään vuoteen 2018, tuolloinhan jotkut olivat eri mieltä päätöstemme kanssa sanoivat, että näkymät heikentyivät ainoastaan lyhyen tähtäyksen tekijöiden vuoksi. Sitten meille kerrottiin, että nämä tilapäiset tekijät kestäisivätkin ehkä vähän pidempään. No samanaikaisesti geopoliittinen epävarmuus ja kauppajännitteet, maailmankaupan jännitteet tulivat peliin erityisesti tietyissä maissa. Ja tällainen tilapäinen hidastuma, joka oli vuonna 2017 aika poikkeuksellinen kasvun jälkeen, niin se pitkittyikin. Siitä tuli tällainen on lähtökohta meidän kasvun polullamme. Ja se kesti paljon pidempään, se oli syvempi tämä vaihe kuin oli odotettu. Ja vastauksena tähän, tai ennakoidakseen tätä, niin me rukkasimme kasvuennusteitamme useaan otteeseen, ja sen vuoksi EKP päätti, sen johtokunta päätti toimia. Toinen syy liittyy inflaationäkymiin. Tämän hetken tämänhetkinen käyrä heijastelee ja johtaa. Siitä jo näkyvät toiminnan vaikutukset, mutta tästä huolimatta me ennakoimme 1,5 prosentin inflaatiovauhtia vuoteen 2021 mennessä. Se on paljon paljon alhaisempi kuin tavoite olisi, joten meidän täytyy toimia. Jos me emme olisi toimineet, niin meidän olisi pitänyt taas alentaa pitkän tähtäyksen ennusteita. Me emmekä olisi silloin noudattaneet hintavakaustehtäväämme. Tämä on ensimmäinen vastaus. Toinen vastaus. Miksi edelleenkin toimitaan, vaikka nämä toimet eivät ole tuottaneet tulosta? No, mennäänpä taas ajassa taaksepäin hetkeksi. Palaan ehkä tähän vielä kohta uudestaan, mutta mennäänpä vielä Saanko vielä yhden minuutin? Niin. Eli jos mennään vuoteen 2014, jolloin ensimmäisen kerran tämä määrällinen keventäminen otettiin mukaan, niin tuolloin inflaation todennäköisyys oli 13 prosenttia ja 0,6 prosenttia oli inflaatiovauhti. Ja tuol, sen jälkeen työllisy- työttömyysluvut olivat alhaisimmillaan sitten vuoden 2008 ja miljoonia työpaikkoja oli luotu kuuden vuoden aikana enemmän kuin esimerkiksi USAssa oli työpa- uusia työpaikkoja. Ja uskon, että tämä johti rahapoli- rahapolitiikastamme, koska kyllähän mukana oli myös muita, kaikkina näinä vuosina oli ollut muitakin politiikkoja, jotka eivät olleet tuottaneet tulosta. Ja samanaikaisesti olen yhtä mieltä teidän kanssanne näistä erilaisista muista tekijöistä, geopoliittisesta varmuudesta, epävar- epävarmuudesta johtuen. Me olemme tänä päivänä kuitenkin sitä mieltä, että meidän inflaatioennusteemme tulevat vastaamaan tavoitteita piakkoin. Jonas Fernandes seuraavaksi. Hyvää iltapäivää. Ensinnäkin ryhmäni nimissä haluaisin myös kiittää teitä yhteistyöstä viime vuosina. En ollut täällä silloin, kun tulitte virkan niin kuin kollegani Ferber oli, mutta joka tapauksessa näiden viiden vuoden aikana olemme pystyneet tekemään lojaalia yhteistyötä, tietenkin aina kunnioittain EKPn omaa riippumattomuutta. Haluaisin kysyä teiltä, kun tarkistetaan näitä rahapoliittisia puitteita. Tämänhetkiset puitteet ovat peräisin vuodelta 2013 ja sitten sen jälkeen te, siitä lähtien voitaisiin sanoa, että olette toimineet näissä puitteissa, mutta että myös olette innovoineet omissa kehyksissä, korjanneet ja tarkistaneet näitä toimia. Hiljattain puhuitte symmetriasta ajatellen tämänhetkistä hintavakaustavoitetta. Symmetria, joka minun mielestäni ei ole tullut tarpeeksi selväksi ja mitä tulee akateemiseen keskusteluun siitä, että mitä tulee hintavakauteen, ei ajatellen vain inflaatiota, vaan ajatellen hinnan tasoa. Se, että voitaisiin ottaa mukaan omaisuuserien hinnat, ehkä kiinteistöjen hinnat, näin, että tämä tavoite olisi laajempi, mitä tulee yleensä hintoihin. Te tiedätte, että olisi mahdollista laskea liikkeeseen myös digitaalisia valuuttoja siinä, kun EKP voisi salli, että näistäkin on tilejä kansalaisilla ja näin voitaisiin tavallaan laajentaa rahapoliittisia välineitä. Tällä hetkellähän tämä on aika rajoittunut tämä välineistö ja ymmärrän kyllä, että että seuraava pääjohtaja tulee uudistamaan edelleen näitä rahoituspoliittisia kehyksiä ja halusin kysyä teiltä, ei ajatellen niinkään näitä viime viikon tapahtumia, vaan pyytäisin teiltä tiettyä tulevaisuuden näkemystä siitä, miten näette rahapolitiikan Euroopassa tulevina vuosina. Kiitos. It, it, it is a difficult question. Hyvin vaikea kysymys. Ensinnä puuttuisin tähän kommenttiin symmetriasta. Me korostimme symmetriaa avainpiirteenä äh, reaktiokykytehtävässämme toiminnassamme, koska kun määritellään hintavakaus, että se on lähellä, mutta alle 2 prosenttia, niin se olisi voinut johtaa olisi saattanut johtaa tietynlaisiin käsityksiin tai näkemyksiin siitä, että me toimisimme tarmokkaammin äh, prosenteissa, jotka ovat yli 2 prosenttia kuin silloin, kun reago- reagoisimme inflaatiotilanteeseen alle 2 prosentissa. Tässä tarkoituksena ajatuksena oli siis, siis että olisi tällainen jonkinlainen puolueellinen mm, pu- puolustus äh, suhteessa korkean inflaation eikä alhaisen inflaation niinkään. Tässä tarvitaan selvennystä, koska muusta ei ole kyse. Siis symmetriassa vaan totesimme, että yhtä päättäväisesti ja yhtä tarmokkaasti toimisimme samoilla päätöksillä. On kyse sitten siitä, että ollaan yli, 2 kahden tavoitteen tai alle sitä. Siis tavoite on alle, lähellä, mutta alle 2 prosenttia. Tämä on tämän selvennyksen sisältö. Tämä tarkoittaa siis sitä, että inflaatio voi olla yli 2 prosenttia tai alle 2 prosenttia. Tämä ei ole hintatasotavoite, vaan todetaan vain, että reagoimme yhtä päättäväisesti. Tässä on kyse meidän mm, toiminnastamme ja reaktioistamme. On hyvin vaikea sanoa, miten rahapolitiikka tulee muotoutumaan tulevaisuudessa – Yhden asian taisin tehdä selväksi jo johdannossa tässä äsken, että rahapolitiikka on tehnyt tehtävänsä ja tulee jatkossakin te- täyttämään tehtävänsä. Ja kun minä argumentoin sen puolesta, että antaisin su- suurempi rooli myös finanssipolitiikalle, niin en ollenkaan tarkoita sanoa sitä, että rahapolitiikka on käyttänyt keinonsa loppuun tai että sen tehokkuus olisi että Tätä en ollenkaan tarkoita, vaan rahapolitiikka jatkossakin tulee tekemään oman tehtävänsä. Mutta jos finanssipolitiikka on myös aktiivista, rahapolitiikka toimii silloin nopeammin ja vaikuttaa nopeammin ja sillä tulee olemaan vähemmän sivuvaikutuksia. Ja tätä me jatkuvasti kyllä seuraamme. Kiitos. Luis Garicano. Thank you. New Europe. Thank you. Mr. Draghi, your... Kiitos Herra Draghi, haluaisin ensin kiittää teitä siitä, että te pelastitte euron vuonna 2012, kun markkinat hyökkäsivät euroa vastaan. Whatever it takes, te sanoitte silloin. Ja silloin saitte käännettyä tilanteen äh, ympäri. Ja uskon, te ette jättäneet Euroopan kansalaisia pulaan ja haluaisin kiittää teitä siitä. Mutta te varmasti ymmärrätte, että kukaan ei varmasti pidä valuutasta, joka pitää pelastaa. Ja johdannossa toisessa puoliskossa te puhuitte siitä, että on rakenteellisia ongelmia euroalueessa. Ja haluaisin esittää tähän liittyvän kysymyksen. On asioita, joita meidän täytyisi tehdä, jotta me voisimme välttää kriisit tulevaisuudessa, jotta meidän ei tarvitse pelata, pelastaa euroaluetta uudestaan. Ja halusin, että hieman kertoisin, mitkä ovat teidän prioriteetin, ovatko aloitteet riittävät. Ensinnäkin tämä ja sitten SPBS, jonka parlamenttikin on hyväksynyt ja sitä käsiteltiin myös neuvoston ja sitten euroalueen budjetti ja sitten myös työttömyyteen liittymät kysymykset. Ovatko ne riittäneitä välineitä, kuten puhuitte siitä, että me tarvitsemme laajemman Euroopan tasoisen politiikan? Van der Leyenhan on nostanut tämän esitellen. Ja tässä on muutakin aloitteita pöydällä, mutta mikä näistä olisi sitten sopiva. Eli kysymykseni kuuluu, eli täytyykö meidän sitten uudestaan pelastaa euroalue ja mitä te näette tarpeellisena tässä yhteydessä? Mm, me olemme huolissamme yhdestä suuresta euroalueen maasta. Te tunnette sen hyvin, Italia. Siellä ei ole kasvua 30 vuoteen. Mm, kuinka huolissamme meidän pitäisi olla? Miksi siellä ei ole kasvua? Mitä pitäisi tehdä, jotta sielläkin olisi kasvua? Tämä on varmastikin suurin riski alueelle. Thank you. Now. Ensinnäkin ensimmäinen kysymys, jonka esititte. Yeah. On selkeää, että on edistytty vuodesta 2012. Se liittyy euroalueen rakenteeseen ja edistys on ollut huomattavaa. Ja on tärkeää, että kun mm, nostetaan esille heikkouksia, niin ei pitäisi unohtaa, mitä edistysaskelia on otettu. Samana vuonna 2012 äh, pankkiunioni perustettiin kesäkuussa. On täytyy tehdä paljon lyhyessä aikavälissä, mutta kuuden seitsemän vuoden aikana täytyy vain saattaa päätöksen se, mikä on jo hyväksytty pankkiunin loppuun äh, saattaminen muun muassa. Ja muut, muut, mut pankkiunin osa-alueet. Ja niistä täytyy tehdä myös toimivampia. On joitakin muita kysymyksiä, kuten likviditeettikysymykset täytyy ratkaista, mutta ensinnäkin täytyy siis saattaa päätökseen ne kysymykset, jotka on hyväksytty. Sitten pääomamarkkinaunionin luominen. Tämä projekti on mielestäni kaikkein tärkein kun puhutaan siitä, että tarvitaan eurolle suurempaa kansainvälistä roolia ja ne aloitteet, joita on tehty, ovat tärkeitä, mutta pääomamarkkinat ovat kuitenkin ensimmäinen askel, kun kysytään, että miksi dollari on niin vahvassa asemassa, koska siellä on pääomamarkkinat ja siellä on yksi vahva valuutta. Ja tämä on vaikea paketti, siihen tulee menemään hyvin pitkään, mutta ensimmäinen askel on, että täytyy saattaa toimeen se, mitä on suunniteltu ja hyväksytty, mitä pääomamarkkinaunioni muun muassa tulee, Eli me tarvitsemme enemmän harmonisaatio maiden välillä, mitä insolveissiin tulee. Tämä on kysymys, johon täytyisi puuttua. Sitten muut askeleet ovat myös tärkeitä mutta ne ovat myös kunnianhimoisempia. Eli siihen saattaa mennä enemmän aikaa, mutta se mikä on tärkeää, on se, että tämä ei ole tärkeää ainoastaan, tärkeää pitkällä aikavälillä, kun puhutaan emusta, vaan niiden avulla saadaan aikaiseksi myös luottamusta Tämä liittyy siis yrityksiin ja myös yksittäisiin henkilöihin. Sillä on myönteinen vaikutus taloustilanteeseen euroalueella. No sitten nämä muut askeleet, jotka mainitsit, eli tämä yleinen turvallinen omaisuus, sitten euroalueen budjetti ja niin edelleen Nämä tietysti ovat perustavanlaatuisia, kun puhutaan eh, mun heikkouksista. Ei ole mitään talous- ja rahaliittoa, jolla ei olisi finanssipolitiikkaa. Eli edistys on ollut huomattavaa. Euroalue ja euro on paljon vahvempi ja eh, kansalaiset eh, ovat hyväksyneet euron. Luvut ovat varmasti suurimmat kyselyihin pohjautuen ainakin. Tämä ei ole mikään lyhyen aikavälin poliittinen kysymys. Voidaan puhua keskipitkästä aikavälistä, mutta tähän täytyy siis sitoutua poliittisesti varhaisessa vaiheessa. Se on tärkeää. No sitten tämä toinen kysymys on aika monimuotoinen ja siihen kuuluu hyvin monia näkökantoja. En voi vastata siihen tässä vaiheessa, mutta mitä Italian tulee, tämä koskee myös muita maita, mutta nämä koskevat siis rakenteellisia uudistuksia. Jokaisella maalla on omat rakenteelliset uudistuksensa. Ja ne eivät välttämättä korjaa ainoastaan budjettikysymyksiä. Nämä rakenteelliset kysymykset ovat paljon laajempi kysymys. Siinä uudistetaan työmarkkinoita muun muassa, mutta tuotemarkkinoita uudistetaan. Kilpailukykyä pitää myös vahvistaa, se on myös tärkeää. Ja niin edelleen, eli sitten koulutusjärjestelmä, tuomioon laitos ja niin edelleen. Kaikki nämä kysymykset liittyvät tähän Eli nämä ovat kysymyksiä, joihin jokaisen maan tulisi ryhtyä, jos kasvu on avainasemassa niin kuin sen tulisi olla. Uh, now... Kiitos. Philippe Lambert, Vihreät. President. Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja. Minut valittiin mepiksi samaan aikaan, kun tekin ryhdytte tähän työhönne, joten olemme kehitelleet tässä näitä ajatuksia vähän yksin, yhdessäkin ja odottelen Johrova garden vuoroa. Olen iloinen tästä järjestelmästä, vaikka siinä onkin tiettyjä valuvikoja. Jos euron annettaisiin kadota, se olisi katastrofi, eikä kukaan voi ainakaan teitä syyttää siitä, että ette olisi pystyneet tekemään päätöksiä, mutta ei se tarkoita sitä, että olisimme kaikessa aina yhtä aikaa teidän kanssanne. Te tavallaan hukutitte reagoitte kriisin likviditeettitsunamiin, käytitte standardimetodia. Te tavallaan hukutitte koko ö, rahoitusjärjestelmän tällä likviditeettitsunamilla ja te luotitte siihen, että rahoitusjärjestelmä ö, sitten sitä korjaa tilanteen, mutta me emme usko siihen, että rahoitusjärjestelmä pystyy niin tekemään. Jos katson tasa-arvot ilmastonmuuttomuutta, ilmastokriisiä ja hiilijalanjälkeä, niin ei kukaan voi sanoa, että rahoitussektori tehokkaasti pystyisi antamaan mm, siis tasapuolista rahoitusta, eikä mitään läksyjä ole opittu. Muitakin toimia voitaisiin pohtia. Tiedän, että vastasitte Johannes Fernandesille äsken te vastasitte hänen kysymykseensä sanomalla, että ette ole ihan varma, onko tämä finanssipolitiikkaa vaikka ei. Mutta jos, te lue, jos teillä on tutkimustietoa, joka vahvistaa teidän näkemyksenne, niin haluaisin nähdä ne. Kun katson sitä politiikkaa, jota te olette toteuttaneet, niin tämä, tätä voitaisiin pitää tällaisena helikopterin rahana rikkaille. Ja mitä tulee määrälliseen helpotukseen niin tai keventämiseen, Monet sanovat, että jos sitä ei toteutettaisi, menisimme vielä pahempaan taloustilanteeseen ja epätasa-arvo lisääntyisi. Toisaalta, jos valitaan ei mitään tai määrällinen keventäminen, niin varmasti määrällistä keventämistä tulisi toteuttaa. Haluaisin tietää teidän näkemyksenne siitä, miten se vaikuttaisi muun muassa tasa-arvottomuuteen ja siihen, että saataisiin lisää investointeja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ekologisen jalanjäljen pienentämiseen. Te itse sanotte, että tämä ei ole teidän heiniänne, mutta te itsekin olette nähneet, että tämä likviditeetti on mennyt sellaisiin paikkoihin, joka on oikeastaan ollut erittäin pahaksi. E, on ollut täysin ilmastonmuutoksen torjunnan vastaista. Um, Kiitos. No, tästä tasa-arvottomuudesta Ihan oikein muistutitte siitä, että tästä on puhuttu useaan otteeseen ja on aika hyvä näyttöä siitä, että määrällinen keventäminen QE on ollut hyväksi, koska se on vähentänyt työttömyyttä. Sehän on kaikkein suurin tasa-arvottomuuden lähde. On selvää, että kun omaisuuserien hinnat nousevat, niin sillä on tietty jakovaikutus. Mutta esimerkiksi asuntojen hinnat ovat menneet ylöspäin. Mutta kun pöly laskeutuu, niin voidaankin nähdä, että työttömyys on vähentynyt, uusia työpaikkoja on tullut miljoonittain, joten se kyllä vähentää epätasa-arvoisuutta. Kun rahapolitiikkaa tehdään, ja tämä pätee paitsi eurovyöhykkeeseen myös ihan kaikkiin maailman keskuspankkeihin, niin tehdään sellaista rahapolitiikkaa, joka tapahtuu niin, että maksuvalmiutta injektoidaan sellaisia kanavia pitkin, joilla on sitten vaikutusta ajan oloon. Euroopassa, Euroopan vyöhykkeellä meidän taloutemme on pankkeihin perustuvaa taloutta ja meidän rahapolitiikka toimii pankkijärjestelmän, lainanantojärjestelmän kautta. USAssa taas toimitaan enemmän rahoitusmarkkinoiden kautta, mutta tämä on nyt tilanne. Onko tämä sitten paras keino allokoida rahaa? maksuvalmiutta, likviditeettiä, jos mielessä on sellaiset tavoitteet kuin ilmastonmuutoksen torjuminen tai tasa-arvottomuuden vähentäminen tehokkaammin. No ei ehkä. On varmaan monia muitakin keinoja. Ja, ja osa uusista rahapolitiikka-ajatuksista, kuten NMT tai asiakirja jonka muun muassa professori Fischer ja muut esittivät vähän aikaa sitten, niin niiden perusteella äh, rahan, äh, rahaa voidaan voidaan muillakin keinoin, muidenkin mallien perusteella talouteen. Nämä ovat tällaisia uusia ajatuksia. Niistä ei ole vielä keskusteltu äh, meidän piireissämme ja meidän tulisi ehkä pohtia niitä. Ei niitä ole myöskään testattu. Ja kun niitä tarkastellaan tarkemmin, niin huomataan, että rahan jakamisen tehtävä on tyypillisesti rahapoliittinen tehtävä, finanssipoliittinen tehtävä, joten monia asioita, monia ajatuksia täytyy tarkastella ja kaikkein tärkeintä on tietysti näiden aja- se, se, kuinka näitä ajatuksia poliittisesti ö, hoidetaan mihin pitäisi kiinnittää eniten huomiota? Aldi, Kiitoksia, minä puhun italiaa. Puheenjohtaja Draghi, olen henkilökohtaisesti ihan varma siitä, että jo, jonain päivänä puhutaan ihmisestä miehestä, joka pelasti euron. Tämä rahapoliittinen elvyttäminen on kuitenkin johtanut huonompiin oloihin monissa paikoissa ja aivan kuten täällä pari muutakin puhujaa ovat sanoneet, mutta aina henkilökohtaisesti voin spekuloida. Jos ajatellaan teidän mandaattianne, keskuspankin mandaattia, niin tässä tavallaan, tässä mandatissa edellytetään myös ihmeiden tekoa. Ja kysymykseni kuuluukin, kuin, missä määrin te uskotte, että keskuspankki pystyy jatkamaan toimintaa ilman, että myös jäsenvaltiot tekisivät tätä finanssipolitiikkaa? Missä määrin tämä on mahdollista vai eikö koko europrosessia pitäisi jollain tavalla uudistaa? Tämä oli vähän tällainen provokatiivinen kysymys. Ensimmäinen marraskuuta niin sanottuna day after päivänä. Missä määrin keskuspankki, Euroopan keskuspankki voi tehokkaasti kehittää eurovyöhykettä, joka tai se sanotaan näin, että monet, eh, lähes kaikki keskuspankit toimivat eri tavalla. Aika monilla eh, keskuspankeilla on muitakin tavoitteita kuin tämä inflaatiotavoite. On muun muassa työllisyystavoitteita ja, ja kaikilla muilla keskuspankeilla on muitakin tehtäviä – mutta euro valitettavasti on vähän erilainen ja te olette lähinnä turvautuneet likviditeettiin ja sillä tavalla olette ehkä pitäneet myös euron vaihtokurssit alhaisina. Eli mitä, mitähän luulette, että ensimmäinen marraskuuta tulee tapahtumaan? Kiitos. Ehm, Voisin vastata italiaksi, mutta ehkäpä mieluummin kuitenkin englanniksi. <clears throat> Kiitoksia kovasti tästä ylistyksestänne, ylistävistä sanoistanne. Ja toiseen kysymykseen sanon, että enpä todellakaan tiedä, mitä ensimmäinen 11. tapahtuu, mitä minä silloin teen. Mutta nyt tässä ja nyt voin sanoa, että on hyvät perusteet sille, että meillä on finanssipoliittinen väline eurovyöhykkeellä tai parempaa finanssipoliittista koordinaatiota. Tämä tarkoittaa kahta asiaa. Ensimmäinen on se, että nämä finanssipoliittiset säännöt maa perusteisesti. Niiden täytyy olla vähemmän prosyklisiä. Ne kokemukset, joita meillä on ollut 15 vuoden, viime vuoden aikana, ovat osoittaneet, että ne ovat olleet hyvin prosyklisiä. Hyvin aikoina ennen kriisiä monet maat lisäsivät budjettimenoja, eivät rakentaneet puskureita. Ja kun kriisi tuli, niin sellaiset maat, joilla oli puskureita, pystyivät hyödyntämään, käyttämään näitä puskureita vakauttavalla tavalla ja erityisesti pystyivät pelastamaan pankkejaan, koska mehän unohdamme, että tiettyjen maiden pankit olivat käytännössä äm, konkurssissa vuonna 2010, 2009-2010 ja ne saivat suuresti apua valtioilta, valtioiden talousarvioista ja veromaksajien taskuistakin, koska oli näitä puskureita. Joissain maissa taas ei ollut puskureita, eivät voineet auttaa pankkejaan. Ja tämä sitten johti siihen pitkittyneeseen kriisiin, joka edelleenkin jatkuu. Kriisin aikana monet nämä monien näiden maiden finanssipolitiikka oli äh, erittäin heikkoa juuri puskureiden puuttumisen vuoksi muun muassa. Eli tämä on ensimmäinen asia, joka täytyy tehdä, eikä valitettavasti Euroopan keskuspankki tässä voi kauheasti auttaa. Mielellämme tietysti auttaisimme, mutta se on lähinnä teidän parlamentin tehtävä, komission tehtävä pitää huoli tästä asiasta. Toinen asia liittyy näiden finanssi, sellaisen finanssipoliittisen välineen kehittämiseen, jonka päätehtävä olisi vakauttaminen, talouden vakauttaminen. Tämä on tietysti pitkän tähtäyksen hanke, koska se on poliittisestikin hyvin haastavaa. Ja vaikka kaikilla ei olisi selvää tiekarttaa, niin olisi aika hyvä, jos olisi jonkinlainen poliittinen sitoumus. Mutta jotta tällainen väline olisi tehokas, sen tulisi tähdätä vakauttamiseen, sen tulisi olla riittävän suuri. Muussa tapauksessa se ei olisi uskottava ja sen pitäisi olla lähes automaattinen. Ja sitä tulisi käyttää ajankohtaisesti. Siksi tämän välineen automaattisuus olisi niin tärkeää jos ajatellaan muita rahaa- ja talousliittoja, niin niistäkin voitaisiin katsoa esimerkkiä. Esim. siitä, joka on USAssa käytössä. Eli tällaista rahapoliittista tarkistamista tarvittaisiin, jotta voitaisiin vahvistaa talous- ja rahaliittoa. Toinen kysymyksenne liittyy meidän mandaattiimme. Olisiko parempi, jos meillä olisi tällainen kahtalainen mandaatti, eli ei olisi vain tätä yhtä tehtävää, eli hintojen vakaus tehtävää? No, Tämä kysymys on, kuten voitte kuvitella, esitetty useaan otteeseen ja me emme tietenkään mitään mandaatteja kirjoita, me vain noudatamme niitä. Me emme itse kirjoita omia tehtäviämme. Te kirjoitatte meille tehtävän, lainsäätäjä kirjoittaa meille tehtävän. Käytännön näkökulmasta no viime vuosina on kyllä tehty tutkimusta, jotka osoittavat, no en tiedä miten päivitettyä tämä tutkimus on, mutta jotka osoittavat, että jos ajatellaan asioita jälkikäteen ex post, niin olipa sitten yksi tai kaksi tehtävää, niin lopulta tulos on suurin piirtein sama. Suurta eroa ei ole, koska jos katsotaan meidän näitä reaktiorahastojamme, meidän, meidän reaktioitamme, niin me olemme kyllä saaneet luotua paljon työllisyyttä Eurooppaan. Äh, eli me olemme luoneet ihan hintavakauden keinoin ehtoja äh, ja tilanteita, joissa työllisyys on parantunut. palaan tähän vielä kohta, mutta peri, periaatteessa voidaan sanoa, että on vaikea tehdä ero eh, tulosten, eh, olisiko, on, on vaikea sanoa, olisivatko tulokset olleet erilaisia, jos meillä olisi ollut kaksi mandaattia eikä vain tämä yksi. Ja sitten vielä tästä euron vaihtokurssista. Mitä vaihtokurssiin tulee, niin ihan samalla tavalla kuin USA, UK, Japani, kaikki suuret keskuspankit ovat samassa puitteistossa, samassa veneessä. Me emme puutu, tai sanotaan vielä näin, että G20-konsensus estää tällaisen kilpailuun perustuvan devalvaation. Ja me kunnioitamme tätä ja kaikki muutkin kunnioittavat tätä periaatetta, joten ei euro ole mitenkään erityisen heikko valuutta verrattuna muihin maihin. Kiitos. Uh, now... Kiitos. Johan van Overtfeld. Mr. Draghi. Kiitoksia, herra Draghi. Täällä istun. Kiitoksia tulostanne ja toivotan teille jo nyt kaikkea parasta elämässänne tämän EKPn pääjohtajuuden jälkeen. Kolme kommenttia tai kysymystä, joihin todella arvostaisin sitä vastaisitte ensinnäkin, mitä tulee valuuttakurssiin. Kun katson päätöksiä, joita viime neuvostossa, EKP-neuvostossa tehtiin, minun on vaikea kuvitella todella merkittävää vaikutusta näistä päätöksistä koskien investointipäätöksiin ja kuluttajakäyttäytymiseen, kun taas teidän oikeutettu huoli talouden kasvusta on vahvasti korostetussa roolissa. O- oletan, että jotakin, jokin muukin tavoite on, eikä se liity vaihtokurssiin. Ehkä ennakoitaisiin sitä, että muutkin keskuspankit alkavat jälleen kulkea suuremman määräisen elvytyksen suuntaan ja että tavallaan korjaavalla tavalla reagoit sitten siihen, mitä saattaa, ta, saattaisi tapahtua valuuttakurssille sitten, kun näitä, näihin toimiin ollaan ryhtymässä muualla. Sitten toiseksi aloitettiin uudestaan nämä omaisuuserien ostot 20, 20 miljardia kuukaudessa niin pitkään kuin tarvi, tarvetta on ja sitten myös, että pankki voi mennä pidemmälle. Tarkoittaako tämä sitä, että te olette sitä mieltä, että EKP loppujen lopuksi ostaa myös riskialttiimpia yksityisiä arvopereitä ja poistaa tällaisen itsensä asettaman rajan, mitä tulee valtion joukkolainojen omistukseen. Ja sitten viittasitte konsensukseen Euroopan neuvostossa koskien finanssipolitiikan laajempaa roolia. Mutta tietenkin me luemme uutisista tästä kaksi viikkoa sitten tapahtuneesta äänestyksestä, joka pidettiin neuvostossa. Ja se oli, miten nyt sanoisin, aika diversifioitu äänestystulos neuvostossa. Miten tarkastelette itse tätä asiaa tai näette sen? Kiitos. Thank you. Now, first of... Kiitos. Ensinnä meidän politiikkamme on tehokasta. Se vaikuttaa ei tarvita mitään erityisiä lukuja, mutta katsokaa vaikka mitä, kuinka paljon työpaikkoja on luotu kuuden vuoden aikana, niin kuin hetki sitten tässä muistutin tai katsokaa työttömyysprosenttia tai muita aspekteja, mutta meillä on kyllä erityisiä lukuja. Mitä tulee kaikkiin toimenpiteisiin, niin ryhdyttiin 2014 vuodesta kesäkuulle 19 saakka. Siis ei kokonaisvaikutus euroalueen BKTn kasvuun ja euroalueen inflaatio on arvioitu molemmissa tapauksissa olevan noin 2,2 prosenttipistettä kumulatiivisesti vuodesta 16 vuoteen 2021 me olemme vakuuttuneita siitä, että meidän toimemme ovat tuloksellisia. Toiseksi, kun EKPn henkilöstöennusteet laskettiin ennen neuvostoa mitä tuli kasvuun ja kehity- kasvun inflaatio, joka on johtanut rahapolitiikkamme, niin nämä arvioinnit perustuvat tuottokäyrään, äh, korkoihin, korkojoukkoon, jotka heijastelevat joitakin odotuksia, joita on syntynyt meidän rahapoliittisesta toiminnastamme samoin kuin tämä otettiin huomioon heikentynyt taloudellinen tilanne ja näkyvät, näkyvät. Jos emme olisi toimineet, me joutuisimme edelleen äh, laskemaan odotetta inflaatio, mutta myös kasvun suhteen. Ja tämä johtaisi meidät yhä kauemmas mandaatin asettamista tavoitteestamme. Sitten kolmas kohta koskee keskusteluita neuvostossa. Selkeä enemmistö kyllä siellä oli, joka puolsi toimenpiteitä, joihin pankki ryhtyi. Kiitos. Thank you. Uh, José Guzmão, GUE. Uh, vou falar em português. I'm going to speak in Portuguese puhun portugalia. Duas perguntas e dois, comentários. Kiitos. Minä uskon, että meillä on konsensus, mitä rahapolitiikkaan tulee. Me haluamme suojella euroaluetta. EKP ei ole toiminut mandaattinsa suhteen samalla tavalla kuin muut keskuspankit. Ainakaan jos tarkistellaan reaktioita. Tällaista reaktio, välitöntä reaktiota ei ollut. Ja jos me puhutaan tästä vastasyklisestä talouspolitiikasta ja katsotaan, mitä kriisin jälkeen euroalueella on ehdotettu. Mutta ehkä tätä pitäisi rajoittaa ainoastaan maihin, joilla on talouspoliittista pelivaraa. Minun maassani velkaa on vähennetty 10 prosentilla. Tällä on ollut vaikutuksia talous kasvuun. Tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää, että meillä on tasavertainen politiikka ja että meillä on otetaan huomioon myös ympäristöpolitiikka muun muassa, jotta saamme muutettua rakenteita. Haluaisin nyt tietää, miksi ylivelkaantuneet maat, euro, euroalueella eivät voi toimia syklejä vastaan talouspolitiikassa. Olen kuullut tässä nyt hieman ristiriitaisia tietoja. Minä haluaisin nyt tietää, mitä mieltä olit, olette kehityksestä työmarkkinoilla ja suosituksista jäsenmaille, jotka johtaisivat työmarkkinoiden joustavuuteen Tämä koskee esimerkiksi työmarkkinaosapuolia. Eikö tämä nyt ole johtanut siihen, että ei voida enää korottaa palkkoja? Ja tätä kautta ei myös inflaatiotavoitteita enää voida saavuttaa. Question. Kiitos liittyen tähän ensimmäisen kysymyksen. Maat, joilla on korkeat velat. Heidän täytyisi olla varovaisia, jotta ei varannetaan tämänhetkistä tilannesta, jossa on siis markkinapääsy. Ja siksi minä sanoin, että siksi finanssipoliittisia sääntöjä täytyisi tarkastaa. Ne säännöt, jotka meillä on tähän asti ollut, ne ovat olleet tehokkaita, ne ovat olleet järkeviä jo jonkin aikaa. Nyt ne ovat järkeviä, eli tätä kautta pystytään estämään velan kerääntymistä, mutta ne eivät ole selkeästikään niin äh, tehokkaita, joten ne täytyy tarkistaa. Ja sitten juuri nämä maat, jotka mainitsitte, niin on nämä finanssipoliittiset toimet, jotka mainitsin aikaisemmin, ovat tärkeitä, koska nämä maat saavat korota asymmetrisiä shokkeja ja siinä tapauksessa täytyisi löytyä puskureita, jotta tästä tilanteesta päästään yli on koko euroalueella tällaisia epävakauttavia shokkeja ja sitten tällainen vakauttava mekanismi on erittäin tärkeä. Tällä hetkellä viime vuosien aikana ei ole edistytty kovinkaan paljon mutta rakenteelliset uudistukset ovat ainoa väline, jonka avulla nämä taloudet voivat saada aikaiseksi kasvua pitkällä aikavälillä. En viittaa tässä nyt ainoastaan työmarkkinauudistuksiin, viitan tässä kilpailukykyyn, koulutusjärjestelmään, lainsäädäntöön. Ennen kaikkea kun puhun tästä hauraammista järjestelmistä, niin tämä on erittäin tärkeää, että tehdään nämä rakenteelliset muutokset. No sitten kysyitte tämän viimeisen kysymyksen. En tiedä, minulla ei ole vastausta siihen. Okei, okay. thank you. So now we are... Uh, Kiitos. Nyt meillä sitten alkaa toinen kierros. Ensimmäiseen kierrokseen meni vähän enemmän aikaa ja meillä eh, ei ole kovinkaan paljon aja, enää aikaa. Nyt annan neljän minuutin ähm, slotteja, eli minuutti kysymykselle ja kolme minuuttia vastaukselle. Muuten me emme ehdi. Olen pahoillani. Ludek Niedermayer, EPP. Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin muiden tapaan haluan kiittää Dragia erinomaisesta työstä. Hän on ollut erittäin pätevä ja rohkeakin. Ja kolme, kolmeen seikkaan puheestanne kiinnittäisin huomiota. Kuuntelin teidän ää, äh, tätä ää, äh, ennakoivaa viestintää koskevaa ää, äh, osiotanne. Se vaikuttaa oikein hyvältä ja avoimelta politiikalta. ja toiseksi te Mainitsitte, että rahapolitiikalle on aika paljonkin pelivaraa, jos sellaista tarvitaan. E, voidaan siirtyä yhteen tai toiseen suuntaan, ja tämä pelivara voisi olla e, tärkeää. Otaksun, että puhutte myös in this case negatiivisista e, koroista. Nekin voisivat olla joissain tilanteissa hyväksi, mutta joissain tilanteissa taas tällaisten negatiivisten korkojen politiikan tiellä voisi olla myös esteitä. Ja minua, minuakin vähän ihmetyttää se, että toisaalta meillä on korkea työttömyys, äh, työllisyys, mutta toisaalta äh, tämä inflaatiotilanne, että nämä tavallaan tapahtuvat samaan aikaan. Jos ajatellaan äh, omaisuuserien inflaatio ta- tasoja, esimerkiksi asuntojen hintojen korkeutta ja niin edespäin, niin, niin mitä te olette tästä mieltä? Thank you. Uh, yes. Kiitoksia ensimmäiseen kysymykseen. Kyllä. Tämä ensimmäinen kysymykseni liittyy todellakin inflaatiotavoitteeseen. Meillä on aina ollut tämä tavoite. Ja me olemme pyrkineet selkeyttämään meidän reaktioidemme symmetriisyyttä ja olemme siirtyneet tällaisesta kalenteripohjaisesta menettelystä siihen, että Siis, siis, että emme sanoisi enää, että korkojen tulisi pysyä siihen ja siihen päivämäärään saakka siinä ja siinä, vaan että halusimme, että otetaan tämmöinen valtioperusteinen tavoite niin, että niiden pitäisi pikkuhiljaa lähentyä toisiaan. Ja toinen kysymys, se liittyy, se liittyi, tai no vastaan näin. Ja toistaiseksi meidän mielestämme käteisvarojen ja negatiivisten korkojen välillä ei ole ristiriitaa. Ja kun me otimme tämän porrastetun järjestelmän käyttöön, niin sen tulisi tarjota pankeille sellaiset edellytykset, että jos niiden täytyy siirtää asiakkaille negatiiviset korot, niin sen tulisi olla vähemmän kiireinen toimi lainaus, lainanantokapasiteetin parantamiseksi. Ja jos ajatellaan näiden toimien siirtymistä käytäntöön, niin kaikissa maissa – tämä, tämä siirtymä on kyllä tapahtunut. Ja kun ajatellaan tämänhetkisen tilanteen myönteisiä aspekteja, niin, niin sanottu ö, dispersioindeksi, kun puhutaan ö, arvonlisän kasvusta kaikissa maissa, tai jos puhutaan ö, nimellispalkkojen kasvusta, niin se on ollut kyllä historiallisen alhaisella tasolla jo jonkin aikaa. Joten me emme vieläkään näe siirtymää korkeammista nimellispalkoista korkeammiksi hinnoiksi. Ja yritykset ovat absorboineet tavallaan mm, nämä korkeammat kustannukset voittomarginaaleihinsa. Ja siksi on tärkeää pitää kysyntä. Jos katsotaan USAta, niin siellä kulut muuttaminen pitää pintansa hyvin, koska työllisyys pitää pintansa hyvin ja työmarkkinat ovat vahv- ai, kaikkien aikojen vahvimmat. Meidän täytyy varmistaa sama, että tai pitääkö meidän varmistaa, että sama tapahtuu eurovyöhykkeellä? Meillä työmarkkinat ovat ö, hidastaneet juoksuaan. Aggregaattimarkkinoilla ne ovat parantuneet, mutta hidastuvat ja joissain maissa eivät parane ollenkaan, päinvastoin. Ja sit, Siksi me valvomme hyvin tarkkaan tätä asiaa, koska elpymispilarin huipulla on juuri kulutus. Kiitos, SMB. Kostas Mavrides. Thank you, Madam Chairman. Mr. Draghi, I think you will need your headphones. Kiitoksia. Pääjohtaja Draghi, ehkä tarvitsette nyt kuulokkeita. Πιστεύω ότι η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίσατε se päättäväisyys, jolla hoiditte rahoituskriisin ja miten pyritte tekemään yhteistyötä, että euro pystyttiin pelastamaan, on asia, josta tulevat sukupolvet tulevat olemaan hyvin kiitollisia. Ja tämä selittääkin joitakin niitä hyökkäyksiä, joiden kohteena olette ollut koska eh, tämähän on eurooppalainen projekti. Nyt ylistyksen sanojen jälkeen täytyy sanoa jotakin vähän vähemmän myönteistä. Vuonna 2014 minusta tuli Euroopan parlamentin jäsen. Ensimmäinen kysymys, jonka esitin teille, oli kuinka aiotte saavuttaa Euroopan pankkiunionin ja investointitakeet. Teidän vastauksenne oli pitkälti seuraavanlainen, että poliitikkojen täytyisi ottaa johtorooli tässä asiassa. Koska olette niin johdonmukainen ja niin päättäväinen, voisitte viittaa näihin poliittisiin ongelmiin ja lähden tästä eteenpäin tältä puolelta. Ei, ja vielä yksi asia, jonka otitte esiin jonkun keskuspankin pääjohtajat EUn alueella ovat sanoneet, että on heikennetty yhteyttä työllisyyden ja palkankorotusten välillä. Uskotteko te tähän? Siis pitäisikö meidän tarkastella tätä asiaa? Ehkä se voi olla tulosta työmarkkinajärjestön heikkoudesta johtuen talouskriisistä vielä kerran kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys. Mielestäni EKP, tässä ei kyse ole vain EKPstä, vaan myös komissiosta ja Eurooppa-neuvostosta on annettu hyvin iso äh, impulssi perustaa äh, pankkiunionin yhteisen valvontamekanismin kautta. Jos nyt tämä instituutio, joka valvoo pankkijärjestelmää euroalueella, jos, kun ajatellaan, se luotiin kyllä varsin lyhyessä ajassa ja siellä on tuhansia työntekijöitä ja lähdettiin kuitenkin nollasta liikkeelle. Tämä tapahtui hyvin nopeasti. Se tekee työtä kaikkien kansallisten valvontajärjestelmien kanssa, jota tämä todennäköisesti on todella tärkeä kontribuutio pankkiunionille. Mutta paljon on kuitenkin vielä jäljellä, kesken, että saimme aikaan todellisen pankkiunionin, niin meidän pitää poistaa nämä kansalliset vaihtoehdot ja harkinnanvarat, joka tekee pankkiunionista vieläkin varsin sirpaloituneen. Ja tämä on täysin kansallisten hallitusten käsissä, joten iso osa pankkiunin loppuun viemisestä on, kuuluu vieläkin kansallisten hallitusten eh, käsiin, mutta mitä EKP-hen tulee, me jatkossakin haluamme parantaa valvonnan tilannetta. Toinen kysymys liittyy suht suhteeseen työttömyyden ja inflaation välillä. Niin, selvästikin tämä suhde on muuttunut viimeisen 15 vuoden aikana syystä. Olivat niistä oikeita tai vääriä. Inflaatio-odote on heikentynyt kriisi on pitkittynyt, globalisaatio on vallalla. Globalisaation asettama paine hintatasoille ja niin edelleen vaikuttaa, mutta tämä suhde edelleen pysyy. Me uskomme, ja kun sanon me, tarkoitan EKP tai EKPn henkilöstöä, me seisomme sen takana, mitä kutsumme Philipsin, Philipsin, käyräksi. Philipsin käyrä on edelleenkin käsite, joka löytää näyttöä, todisteita kaikesta e- empiirisestä tutkimus tutkimuksesta. Ja tämä on oikeastaan ihan koko pohja meidän luottamuksellemme siitä, että inflaatio kyllä tulee nousemaan kohti tavoitettamme loppujen lopuksi. Thank you. Stephanie Joncourton. Merci Madame la Présidente, Monsieur Draghi. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja Draghi. Te olette nyt vi- hiljattain sanoneet, että globaalisti Euroopan kansalaiset jout, kärsivät Euroopan unionin, äm, ä, siis, siis vaikka ovatkin he ovat kärsineet he, heikentyneestä tilanteesta, niin suurin osa kansalaisista hyödyntää ä, tai hyötyy ja kannattaa eurovaluuttaa. Suurin ä, Monet ihmiset ovat kuitenkin hyvin etääntyneet Ä, tai siis ovat sitä mieltä, että EKP on etääntynyt tavallisesta kansalaisesta. Kansalaiset eivät välttämättä ymmärrä näitä asioita. Miten teidän mielestänne tiedottaminen voisi parantua? Miten teidän puheenne, teidän toimintanne olisivat ymmärrettävämpiä? Ja miten Euroopan parlamenttikin esimerkiksi voisi osallistua tähän pedagogiseen toimeen? Ja nythän on tavallaan tilinteon paikka Herra Draghi, te olette ollut kahdeksan vuotta puheenjohtajana. Mistä te olette kaikkein ylpein? Mistä olette vähiten tyytyväinen? Parilla sanalla. Uh, thank you now. Kiitoksia kovasti. Vastaan nyt tähän ensimmäiseen kysymykseen. Eurohan on kouriin tuntuvin eurooppalaisen integraation ö, ulottuvuus. Kansalaiset ö, kohtaavat sen päivittäin. Vuosien mittaan täällä on ymmärretty se, että jos halutaan säilyttää vauraus pitkällä tähtäyksellä, niin se on meille kollektiivinen haaste ja me olemme vahvempia yhdessä. Tätä nykyä taloutemme ovat integroituneet siinä määrin, että sitä ei voitu edes kuvitella, kun euro syntyi. Ja ihmiset varmasti ymmärtävät tämän. EUn sisäinen vienti on noussut 13 prosentilla BKTstä, tai siis 13 BKTstä vuonna 1992 ja tänä päivänä se on 20, mutta arvoketjut näkyvät kaikkialla. Tämä näkyy myös siinä, että jos yksi maa menee taantumaan, niin tämä taantumavaikutus mm, sitten leviää muullekin, muihinkin maihin. Euro on 20 vuoden aikana vakauttanut tai parantanut hintavakautta. Ja kaiken kaikkiaan uskon, että kansalaiset ymmärtävät tämän. Mitä viestintään tulee, niin siinä on oikeastaan kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin se, että EKTn viestintä perustuu aika pitkälle eri maissa. Se nojautuu kansallisten keskuspankkien viestintään. Kun kansallinen keskuspankki tukee EKPn politiikkaa, niin viestintä on oikein hyvää, myönteistä, julkinen mielipide on myönteinen ja tästä pitäisi olla iloinen. Tästä pitäisi pitää kiinni. Toinen kohta liittyy liittyy siihen, että ei pitäisi puhua ainoastaan markkinoille tai pankkiireille, vaan tulisi käyttää norm- normaalin ihmisen kieltä. Ja voin vain olla samaa mieltä kanssanne. Mutta pieni varovaisuuden sana kuitenkin. On erittäin tärkeää, että se kielenkäyttö, jota käytetään, niin siinä tehdään ero keskuspankin ja poliitikkojen välillä. On hyvin helppoa, jotta voitaisiin käyttää kansan kieltä, niin on aika helppoa tavallaan lähteä sellaiselle maaperälle, joka ei enää olekaan keskuspankin maaperää, vaan poliittisen kielen maaperää. Ja se tekisi hallaa EKPn riippumattomuudelle, joten tällainen varoituksen sana. Kiitos. Thank you. Eniko Giori, EPP. Thank you, Madam Chair. Mr. President, you have... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Teitä ei ole kehottu ainoastaan euroalueella, mutta myös sen ulkopuolella. Minä edustan sellaista maata, Unkaria, ja te ehkä muistatte, että minun maani oli ensimmäinen, joka pelastettiin. Se ei ollut mikään mukava tarina, mutta nyt maanitalous kasvaa jo, jo toisessa kvartaalissa. Eli teidän politiikkanne liittyen rakenteelliseen uudistukseen ja finanssipolitiikkaan voi toimia. Tämä on varmasti johtopäätös, jonka voimme vetää. Eli tilanne euroalueen ulkopuolella meillä oli e- eri politiikat me halusimme olla vahvoja ennen kuin liitymme euroalueeseen, mutta me kuitenkin opimme kriisistä ja se oli tärkeä oppi. Eli miten te näette tämän tilanteen ja mitä mieltä olette ehdoista euroalueeseen liittymisessä, koska minä näen, että pankkiunionin myötä on uusia ehtoja mutta mielestäni ei ole oikeudenmukaista, että on uusia ehtoja, koska sitten kun me olemme tarpeeksi vahvoja, me haluaisimme liittyä oikealla hetkellä. Kiitos. Ähm. Se, mitä me nyt näemme, liittyminen euroalueeseen, siinä on kaksi vaihetta. Ensinnäkin ERM 2 ja sitten toiseksi täytyy nähdä, että maa ei liity ainoastaan rahaliittoon, vaan myös pankkiunioniin. Ensimmäinen päätös tehdään jäsenmaassa, EKPssä ja myös neuvostossa. Ja se, mitä on tehty yleensä, on, että maa hakee tällaisen yhteistyömenettelyn ja maalla täytyy olla EKPn arvio pankki, maan pankkijärjestelmästä. Ja jos tämä laaja arviointi on määritellyt joitakin heikkoja kohtia, niin silloin maan täytyy ryhtyä toimiin ja kun nämä toimet on hyväksytty, niin tehdään tämä yhteistyömenettely ja prosessi jatkuu. Tämä on tässä avainasemassa. Kun liitytään rahaliittoon, ja jos on tällaisia ongelmia, niin se ei kyllä ole suotavaa. Pereira, SND. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Draghi. Kiitoksia puheenjohtaja herra Draghi. Kuten muutkin, haluaisin kiittää teitä kaikesta, mitä olette tehnyt täyttäessänne mandaattianne, jotta pelastettiin euro. Hyvin tärkeä seikka. Ei vain sen takia, että olette tarpeeksi viisas toimijaksi näin, vaan koska olitte myös päättäväinen, teillä oli tarvittava rohkeus vastata, va- reagoida haastaa, tai siis vastata tähän vastustukseen neuvostossa ja sen ulkopuolella, EKP-neuvostossa sen ulkopuolella. Olen tyytyväinen näihin uusiin toimenpiteisiin, joilla pyritään tukemaan kasvua. Jälleen vastustusta ilmenee. Haluaisin kuulla kommenttini siitä, että jotkut EKPn hallitu- neuvoston jäsenet ovat tehneet julkisia kannottoja päätöksiä vastaan, joita neuvosto itse teki, ja haluaisin kysyä teiltä, olisiko samaa mieltä siitä, että olisi parempi, että olisi suurempaa solidaarisuutta EKPn sisällä koskien rahapolitiikan kehitykseen. Sitten toinen kysymys finanssipolitiikasta, teidän viestinne sen puolesta, että olisi tällaista kasvua tukevampaa, elvyttävämpää finanssipolitiikkaa. Se oli hyvin tärkeä viesti. Te peräänkuulutatte kasvua tukevampaa finanssipolitiikkaa niistä maista, joilla on finanssipoliittista liikkumavaraa, mutta näyttää siltä, että viesti ei enää kohdistu Saksaan ja Alankomaihin niin kuin aikaisemmin. Olisitko nyt samaa mieltä siitä, että maiden lista, joilla on enemmän finanssipoliittista liikkumavaraa, harjoittaa elvyttävämpää finanssipolitiikkaa, on nyt pidempi, siis tämä luettelo, ja nyt meillä on sellaiset edellytykset, kasvua tukevammalle finanssipolitiikalle euroalueella. Kiitos. Thank you. Uh, me... Kiitoksia. Vastaan ensimmäiseen kysymykseen. Poliittiset e- erimielisyydet ovat varsin yleisiä. Jos katsotaan vaikka hiljattaisia päätöksiä, joita Fedissä tehtiin, niin ne tehtiin tietyllä, en, tietyllä enemmistö, vähemmistöään niillä – ja oltiin eri syistä vielä erimielisiä. Ja tämä on joskus myös yleistä, sekin on joskus yleistä, että jotkut näistä erimielisyyksistä sitten tulevat julkisiksi. Haluaisin aina muistuttaa, että oman kuuden vuoden aikana Italian pankin pääjohtajana ihan sama taisi koskea edeltäjää, niin Jean-Claude kun hän johti Ranskan keskuspankkia, niin en voi muistaa koskaan sanoneeni mitään rahaa politiikasta, joka olisi ollut erilaista kuin EKPn harjoittava rahapolitiikka. Kuitenkin se muoto, miten tämä eri mielipide ilmaistaan. Sillä on suuri merkitys. On hyvin tärkeää erityisesti ajatellen tilannetta, jossa meillä on tällainen monen maan yhteinen valuuttaliitto. Ja nämä ja tiedottamisen pitäisi olla huolesti laadittua niin, ettei mitenkään heikennetä päätöstemme vaikuttavuutta. Ja tämä on hyvin tärkeä asia tässä. Tämä on ainoa kommentti, jonka tässä antaisin. Sitten toinen kommentti. Kysymyksenne koski finanssipolitiikkaa. Niin komission tehtävä ja riippuen säännöstä. Siis finanssipolitiikkaahan tullaan tarkistamaan e- e- tulevassa euroryhmässä ja komissio tulee ilmaisemaan oman näkemyksensä asiasta. En halua nyt identifioida mitään maita, joilla on tällaista finanssipoliittista liikkumavaraa. Tällainen tämän asian tutkimus perustuu olemassa oleviin finanssipoliittisiin sääntöihin, jotka ovat käytössä, ja miten vakaus- ja kasvusopimusta tällä hetkellä tulkitaan nämä sanoivat, että maat, joilla on korkea velka, niiden pitäisi harjoittaa varovaista finanssipolitiikkaa ja maat, joilla on finanssipoliittista liikkumavaraa, niiden pitäisi toimia ripeästi ja asianmukaisella tavalla. Kuten sanoin, Koko tätä aluetta tullaan todennäköisesti uudelleen tarkastelemaan. Ja olemme luottavaisia sen suhteen, että säännöt, jotka uudelleen määritellään, tulevat olemaan tehokkaita ja järkeviä. Kiitos. Thank you. Uh, Stasis, Jake Lunas, Greens. Thank you, Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja. Minä tulen pienestä maasta Liettuasta. Kriisi osui kovasti. Meidän maan BKT laski 23 prosentilla. Kiitos teidän asiantuntevista kommenteista täällä. Haluaisin äh, kaksi johtopäätöstä. Claudio Borjo ja Anna Zabai ovat kirjoittaneet asiakirjan kun puhutaan hyötyjen kustannusten tasapainoon, niin se tulee heikentymään tulevaisuudessa, kun puhutaan rahapolitiikasta. Toinen johtopäätös on, että epätavalliset toimet ovat yleensä parhaiten toimivat erityisissä olosuhteissa. Tässä puhuttiin negatiivisista koroista, jotka saattaisivat häiritä tilannetta. Tästähän keskusteltiin edellisessä kokouksessa. Eli tässä saattaa olla, että ihmiset säästäisivät enemmän, eivätkä kuluta. Eli mitkä ovat finanssipoliittiset seuraukset? Ja tästä tullaan ikään kuin poliittiselle alueelle. Tämä saattaisi olla yksi sivuvaikutus, mitä ajattelette tässä. Ja entäs nämä epätavalliset toimet? Jos pidetään nyt mielessä nämä negatiiviset korot ja omaisuuserien hinnat ja sitten myös odotukset, joita on luotu yritysmaailmassa muun muassa? Now the, the, Ensinnäkin ei ole mitään todisteita siitä, että säästetään enemmän kuin on negatiiviset korot. Emme ole nähneet, että näin tapahtuu. Eli ei ole todisteita siitä, että pankit vähentäisivät lainan antoa negatiivisten korkojen seurauksena. Ja näyttäisi olevan niin, että me emme ole tällaisessa käänteisessä vaiheessa. Tästä luovutaan sitten siinä vaiheessa, kun sillä ei ole vaikutuksia itse talouteen. Jos me palaamme tässä vuoteen 2017-2018, niin silloin keskipitkän aikavälin ennusteet eivät ennustanut sitä, että me liikkuisimme tällaista ähm, kohden ähm, rahapolitiikassa. Eli me pystymme ryhtymään vastatoimiin ilman, että ehtoja jouduttiin kiristämään. Tämähän tässä on se avainkysymys. Eli normalisointitoimiin pystyttiin ryhtymään ilman, että nämä, äh, näitä ehtoja jouduttiin tiukentamaan. Te ehkä muistatte puheeni äh, kesäkuussa 2017. Silloin puhuin juuri näistä kysymyksistä. Me emme vielä ole kuitenkaan päässeet perille kasvunäkyvät huononevat jatkuvasti. Eli jälleen kerran palaamme finanssipolitiikkaan, kun otamme käyttöön finanssipolitiikan ikään kuin talouspolitiikan toisena jalkana, niin silloin rahoituspolitiikka tulee toimimaan. Kiitos. Thank you. Uh, Gunnar Beck, ID. Thank you, Mrs. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Edeltäjäni puhuivat noin kahden minuutin ajan, ehkä pidempäänkin. Toivottavasti minäkin saan saman pidennyksen. Minulla on tässä mansikka. Hieronymus Boschin maalajan mukaan mansikka symboloi ohimenevää iloa, hetken riemua – Ehkäpä tämä quantitative easing, määrällinen keventäminen, on sama juttu. Jos sallitte, niin jatkan saksaksi. President, guten Tag. Um... Kiitos. EKPn pääjohtajana 2011, tai oikeastaan vuodesta 2011 lähtien olette painaneet enemmän rahaa ja rikkoneet lakeja kuin kukaan muun aikaisemmin. Kristi Lagardkin on puhunut näistä rikkomuksista tämän valiokunnan edessä. Mutta kuitenkin Euroopan unioni on kasvanut hitaammin kuin mikään muu maa vuodesta 2011 eteenpäin. Euroalue vielä hitaammin kuin muu EU. Teidän nollakorko politiikkane on johtanut siihen, että meillä edessämme on eläkepommi, jota me emme vielä voi kuvitellakaan joissakin maissa. Viimeisessä tilaisuudessa te väititte, että mitään tällaisia ei ole. Syyt ovat Brexitissä, kauppasodissa ja maailmanlaajuisissa ongelmissa. Ja nyt sitten annoitte heti kaksinkertaisen määrän omaa lääkettä, vaikka te tiedätte, että mä ähm, määrällinen keventäminen sitten rikastuttaa rikkaat ja köyhyttää köyhiä. Machiavellikin on jo sanonut, että äh, puolittain voimme kiittää tässä Fortunaa tapahtumista Ettekö te nyt ole tehneet tätä asiaa hieman liian helpoksi itsellenne, jos te nyt sitten syytätte Fortunaa kokonaan kaikista näistä ongelmista? Maailmantalous koskettaa kuitenkin kaikkia. No, no, we are not blaming fortune. Uh, relax. Emme kyllä Fortuna tästä syytä. Rauhoittukaa vain. Rova Lagarde ei tässä kyllä sanonut, että sopimuksia olisi rikottu. Ne toimet, johon EKP on ryhtynyt, on tehty Eh, hintavakausnäkökulmasta. Ja kuten olen sanonut aikaisemmin tänäänkin jo usean otteeseen, meidän piti ryhtyä näihin epätavallisiin toimiin, jotta me pystyimme eh, vastaamaan inflaatiopaineisiin. Joten tässä on ostettu eh, joukkovelkakirjalainoja ja tämän avulla me pystymme saavuttamaan sitten keskipitkän aikavälin inflaatiotavoitteet ja näissä välineissä on pidetty kiinni mandaattimme rajoista. Ja tämä on todettu myös tuomioistuimessa, Euroopan yhteisen tuomioistuimessa kahdestikin. Ensinnäkin rahoitustoimia käsittelevässä kysymyksessä ja sitten myös julkissektoria koskevassa kysymyksessä. Jälleen tässä on otettu myös otettu näiden toimeen suhteellisuus huomioon, joten nämä toimet olivat juuri ne toimet, joihin piti ryhtyä näissä olosuhteissa. Kun otetaan huomioon äh, rahoituspolitiikan tavoitteet, EKP on käyttänyt välineitä, joiden avulla voidaan saavuttaa tavoitteet. Ne olivat suhteellisia. Sitä, sen avulla pystyttiin puuttumaan inflaatioongelmiin ja saavuttaa hintavakaus. Ja myös joukkovelkakirjalainen osto on artiklan 123 mukainen sopimuksessa. Joten varmasti vastasin tässä teidän kysymykseen. Jinen Eugen Jutsika is your. That should be me. Thank you. Se taisi olla minä. Pronunciation. No <laughs> anteeksi ääntämystä. I also... Minä toivotan teille myös kaikkea hyvää ja seuraavassa elämässänne. Ja muutama lyhyt kysymys. Ensimmäinen koskee EKPn tasetta. Se on yli kaksi kaksinkertaistunut nyt 5 biljoonaa euroa 40 prosenttia euroalueen BKTstä. Kysymykseni kuuluu, näettekö mitään riskiä tällaisessa valtavassa kasvussa taseessa? Ja toinen kysymys, minkä takia EKP ei halut antaa tarkastustuomioistuimelle tietoa, joka oli kuitenkin välttämätöntä, jotta voitiin, voitiin arvioida Euroopan suurimpien, suurimpiin pankkeihin kohdistuvaa valvontaa. Minusta näyttää siltä, että tämä johti siihen, että jossain määrin EKPn uskottavuus kärsi. Thank you. Um, no. Kiitos. Ensimmäinen kysymys. Olen samoin teidän kanssanne ajatellen taseen kokoa, johon on päädytty, niin seuraamme kaikkia mahdollisia riskejä, jotka ja muutoksia koroissa tai taloudessa ja miten se näkyy EKPn tasissa. Mutta sanoisin kuitenkin, että mitä tulee markkinariskiin, korkoriskiin, niin EKPn tase ei ole suoraan altistunut korkoeroilla ja markkina rahoitusmarkkinariskeille, koska tämä, tätä ei ole markkinahintaan arvioitu, vaan eikä oteta huomioon näitä äh, kuolletuskustannuksia, mutta on monenlaisia säädöksiä, jotka on otettu käyttöön vuosien aikana, mitä tulee, miten reagoidaan äh, valuuttakursiriskiä tai luottoriskiä vastaan. Näitä riskejä on todella valtava määrä, en edes muista määrää tällä hetkellä. Mitä tulee luottoriskiin ja markkinariskiin, ja pitäisi vielä lisätä, että kun siirrymme käyttämään vastuita, se, se oli myös osa EKPn tasetta, niin oli tällaisia kelpoisuuskriteerejä, valintakriteerejä, jotka liittyvät myös vakuussääntöihin, joita laajennettiin kriisin aikana, niin oli tällaiset kelpoisuuskriteerit, jotka varmistavat sen, että takkeiden mm, laatu säilyi ja sitten myös arvonallennuksia tapahtui ihan samasta syystä. Joten tältä kannalta katsottuna riski pitäisi enemmän ottaa huomioon ja siksi meillä on kattava riskinhallintaosasto, joka toimii EKPssä. Mutta monet suojakeinot on otettu käyttöön. Sitten Euroopan tilintarkastustuomioistumista. Tilintarkastus nyt suhteet ovat mielestäni pitkälti normalisoituneet EKPn eh, välillä ja EKPn eh, pankkivalvonnan välillä, jotka jotkut näistä asioista on jo korjattu, mutta avainkysymys on nyt siinä, tai avainkysymykseen kyllä on jo puhuttu tässä yhteisymmärrysmuistiossa. Se, tämä kysymys oli ennen siinä, kun tilintarkastustuomioistuimen auditiossa voisi, tai tarkastustoimissa pystyykö se arvioimaan operatiivista hallintoa ja aspekteja ja myös sitä, miten tehokasta äh, valittu politiikka oli. Kiitos. Thank you. Eva Meidel, EPP. President, glad to have... Puheenjohtaja, hienoa, että olette paikalla. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin <clears throat> haluaisin liittyä niihin kollegoihin, jotka sanovat, että EKP on nyt noussut vahvempana instituutiona tästä kriisistä. Mutta haluaisin nähdä keskuspankin pikemminkin ehkäisevän kriisejä kuin hoitavan niitä. Ja viimeisimmät ne oikeastaan tähtäävätkin siihen. Mutta on myös selvää, että korkopolitiikka on saavuttanut rajansa tietyssä, tietyssä määrin. Ja monet mantereillamme epäilevät sitä, pystyykö EKP vaikuttamaan inflaatioon. Eli tässä olette nyt menestyksekkään mandaattinne päässä ja minkälaisia mandaatteja teidän mielestänne EKPllä tulisi olla, jotta se voisi turvata euron arvon ja se voisi ylläpitää hintojen vakauden? Ja, tai oikeastaan minkälaisia to- toimivaltoja olisitte halunneet EKPllä olevan jo omalla kaudellanne? Äh, kukaan ei ole puhunut Brexitistä tai oikeastaan kyseenalaistanut Brexitin vaikutuksia. Kiintoisaa nähdä, miten Euroopan unionin politiikka tulee vaikuttamaan UK. Esimerkiksi nämä varovaisuussäännöt, maltillisuussäännöt saattavat vielä astua tässä peliin. Jos näin siis tapahtuu, tulee Brexit tulevina viikkoina, niin mitä olette mieltä tästä asiasta. Ja sitten vielä pankkiunionista. Siitä sanoitte jo pari sanaa, mutta jos mm, teillä on jonkinlaisia ajatuksia, joita haluaisitte jakaa kanssanne, eli että miten, jo, minkälaista ohjausta johtajille pitäisi antaa, jotta saataisiin nopeammin tämä pankkiliitto? Niin en oikein ymmärtänyt tätä Brexit-kysymystä ja rahoitusvakauskysymystä. Niin mikä se oikein oli? ECB. Onko EKP valmistautunut skenaarioon, jossa mitään erosopimusta ei ole? Thank you. Um... Kiitos. No ensinnäkin sanon, että olen kanssanne samaa mieltä meidän viimeisimpien toimiemme luonteesta niiden. Me, me reagoimme siihen, että keskipitkän aikavälin ennuste on menossa alaspäin. Emme reagoi siihen, mitä on jo tapahtunut. Ja tilannehan on edelleenkin suhteellisen hyvä ja se antaa meille luottamusta luottamusta siihen, että jos me toimimme nyt, niin inflaatio tulee lähentymään tavoitetta. Kysyitte, minkälaisia toimivaltoja EKPllä tulisi olla tai olisi tullut olla. Jos katsotaan nyt EKPn toimivaltoja niin ovathan ne, jos verrataan yhtä suuriin keskuspankkeihin, niin suurin piirtein samat. Ja tässä mielessä EKP on muuttanut syvällisesti välineistöään ja tapaa, jolla se reagoi tilanteisiin. Se noudattaa aina mandaattiaan ja pitää huolen siitä, että hintojen vakauteen pyritään. Toimivatko nämä politiikat vai eivätkö toimi? No, tässä on kyse tällaisesta kumulatiivisesta vastauksesta inflaation ja kasvuun viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Ovatko ne tehokkaita vai eivätkö? Niin tämä on sellainen kysymys, joka tulisi esittää kaikille maailman keskuspankeille – nyt olemme suuren likviditeetin tilanteessa maa koko maailmassa, kaikkialla maailmassa. Samankaltaista elvyttävää rahapolitiikkaa on toteutettu kaikkien keskuspankkien toimesta – jos katsotaan eh, tai kuunnellaan sitä kiivasta keskustelua, jota näiden poliitikkojen ja päätösten ympärillä käydään, niin voisi kuvitella, että tämä on ominaista vain eurovyöhykkeelle, mutta samaa tapahtuu kaikkialla muuallakin maailmassa. Eli kysymys siitä, onko tämä rahapolitiikka saavuttanut rajansa, niin se on kyllä yleisempi kysymys, ei vain meitä koskeva meidän mielestämme se on edelleenkin tehokasta, mutta myös sivuvaikutukset yhdessä kasvavat tehokkuuden kasvamisen myötä, ja siksi on korkea aika sille, että finanssipolitiikka täydentää rahapolitiikkaa. Muilla alueilla näin on tapahtunutkin, ja voitte nähdä, minkälaisia, miten tulokset eroavat niin inflaation ja kasvunkin suhteen. Ja ne globaalit tekijät, jotka vaikuttavat inflaatioon, vaikuttavat kaikkialla inflaatioon. Edelleenkin inflaation näkyvät ovat alhaisemmat ja ne näkyvät kaikkialla, ei ainoastaan euron Ja nyt EKP ja Englannin keskuspankki ovat yrittäneet ottaa huomioon kaikki mahdolliset tilanteet, ja yksi tällainen mahdollinen tilanne on kova Brexit. Ja Komissiohan on peräänkuuluttanut tätä tilapäistä ekvivalenssia myös yksityisen sektorin vaikutuksia lieventävät toimet ovat, niillä on ollut merkityksensä. Yksityinen sektori on, me olemme siis myös pyrkineet seuraamaan yksityisen sektorin toimia. Onko ö, yksityissektori ottanut huomioon tämän riskin, kovan Brexitin riskin täysimittaisesti – niin no se jää nähtäväksi. Jotkut sanovat, että yksityissektori ei ota huomioon tätä riskiä. Se arvioi tämän riskin. No, minulla ei ole suoraa näyttöä, että näin olisi, mutta näin minulle on kerrottu. Kiitos. Lee Kelleher, Renew Europe. Thank you, thank you. Uh, Kiitoksia. Pari kysymystä, herra Draghi. Ensinnä te olette hyvin tuttu nimi myös Irlannissa, on vakuuttaa jäsenet, jos EKPn nimi tunnetaan, niin silloin olette vaikutuksessa omissa maassa. Onneksi olemme selviytyneet näistä ongelmista johtuen EKPn ja oman hallituksen politiikasta. Muutama kysymys vain. Mitä tulee vakaus- ja kasvusopimuksen ja siihen, että 60 prosenttia BKT ja 3 prosenttia budjettivajemäärä. Miten voidaan kehottaa saada Äh, hallitukset toimivan äh, syklivastaisesti, mitä tulee kulutukseen koska on näitä rajoituksia, jotka vakaussopimukset niille asettaa. Siis maat voivat käyttää vain varoja, joita niillä on, ja silloin kun ne erityisesti tarvitsevat varoja, niin silloin eivät voi näitä. Miten voitte siis kannustaa kansallisia hallituksia toimimaan? Ja tästä tulee Saksa mieleen, erityisesti sehän oli suurin, se on suurin euroalueen talous. Miksi? S- miksi se alkaisi elvyttämään, koska silloin sen vienti kallistuisi muihin euromaihin. Miten otatte huomioon nämä kaikki mahdolliset potentiaaliset ansat, jotka liittyvät kasvu- ja vakaussopimukseen? Mitä sitten tulee pankkiunioniin ja yhteisen valvontamekanismiin? Joku aika sitten tuli esille, että tässä voidaan rajoittaa luotonantokäytäntöjä pk-yritysten suuntaan hiljattain tai viime vuonna Irlannissa – oli parlamentin rahoitusvaliokunta. Sieltä sanoit, että Irlannin pankit olivat saaneet lähes monopoliaseman ja kysyn tätä sen takia, onko tämä äh, matala kasvu euroalueella, johtuuko se siitä, että luottoa puuttuu PK-yrityksille, luotonota puuttuu johtajan rajoituksista, jotka on asetettu voisiko yksi olla yhteinen valvontamekanismi, ollaanko nyt sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin Iranissa, että korjaillaan viimeisiä taseita liiallisella korolla eikä niinkään haluta mm, myöntää luottoja pk-yrityksille. Kiitos finanssipoliittisista säännöistä, niin kuin minä sanoin jo aikaisemmin – kokemussäännöistä on ollut se, että ne ovat olleet tehokkaita siinä, että on vähennetty velan kasvua ja budjettivajien kasvua. Ja tässä mielessä ne ovat järkeviä sääntöjä, mutta ne eivät ole tehokkaita tällä hetkellä, tässä, tässä tilanteessa. Ja nyt pitäisi vastata juuri tähän kysymykseen, niin minkä te teittekin. Olen luottavainen sen suhteen, että komissio ja EKP on myös valmis auttamaan, jos kysytään, komissio siis ryhtyy tällaiseen toimintaan. Ja kun puhumme kuluttamisesta, pitäisi olla varovainen, minkä tyyppistä kulutuksesta, mitä, minkä tyyppistä kulutusta tarkoitamme. Ja on varsin selvää, että maat, nekin maat, joilla on finanssipoliittista liikkumavaraa, kuluttaa rahoja, niin kulutuksen pitäisi tapahtua niin, että se nostaa potentiaalia kasvua, siis tuottavuutta. Siis pitäisi käyttää käyttää teknologiaan, digitalisaatioon, eh, IT-asioihin, koulutukseen ja nostaa pitkän aikavälin potentiaalia itse maassa tätä kautta. Ja tätä kautta puututtaisiin myös siihen, kun ilmaisesti sitä eh, vastalausta tätä kilpailukykyisempää vientiä, koska niissä maissa, jotka ovat teknologisesti pidemmällä. Tämä pätee ihan kaikkiin maihin kyllä. Kun uudelleen tarkastellaan budjettia kasvuystävällisellä tavalla, on ihan avainasemassa. Sitten toinen huolenaihe, jonka olen kuullut useitakin kertoja oikeastaan, se, että luodaan ja viedään loppuun pankkiunioni, se saattaisi tarkoittaa sitä, että lainananto vähenee pk-yrityksille. Ei meillä ole tällaista näyttöä tästä asiasta. On sellaista näyttöä, että tai ensinnäkin on näyttöä siitä, että luoton kasvu edelleen vain kasvaa vilkkaasti sekä kotitalouksille että yrityksille, mutta se riippuu paljon, mistä maasta on kysymys, mistä yrityksestä on kysymys. Ja pitkälti näyttö, jota meillä on, tarkoittaa sitä, että mitään lainanhoidon vähentymistä ei ole tapahtunut pk suuntaan. Jos nyt jotakin, jos nyt muistan oikein, niin erot luotonannossa pk-yrityksille ja suurille yrityksille ovat oikeastaan vähentyneet viime aikoina. Mutta, mutta jos pankkiunioni tarkoittaa tällaisia suurempia dimensioita, ulottuvuuksia, rajoituttavia fuusioita, niin se on varsin selvä. tämä on hyvin tärkeä seikka, että nämä suuremmat dimensiot, kun tulee mittakaavailut mukaan ja kaikki myönteiset vaikutukset, niin ne liittyy myös negatiivisia puolia. Et, että ei ole myöskään liian pieniä asiakkaita. Sitten yksi sektori, tämä liittynyt Basel kolmosen vaatimuksiin, niissähän pyydetään pääoma täydennystä luotonannossa, joka vaatii tai jolla on tällainen historia riski, suuremmasta riskistä. Mutta jos jotakin on, mitä pitäisi korjata, niin tämä osa eikä niinkään se pankkiunionia. Pier Nicola Pedicini. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja Graavi. Te puhuitte näistä rakenteellisista uudistuksista valtiossa, mutta ette puhuneet EU-tason rakenteellisista uudistuksista. Te sanotte, että tämä on poliittista, poliittinen asia, ja olen samaa mieltä, mutta meidän poliitikkojen täytyy olla enemmän tiedot, informoituja, että voimme muok- vastuilla tätä politiikkaa. Te puhutte usein niiden maiden kotiläksistä, jotka eivät ole tehneet ähm, kotiläksiä. Jos ajatellaan vaikka Italia, jolla on korkea valtiovelka, niin ehkäpä kaikki eivät tiedä, että vuonna 1992 Italian toimien johdosta verot ovat paljon korkeammat kuin muualla. Me olemme siis tehneet kotiläksyjämme, mutta budjetti on edelleenkin alijäämäinen. Tähän saakka Italia on maksanut kaksi kertaa enemmän korkoa valtion, valtion velan vuoksi kuin muualla. Miten ihminen voi esimerkiksi tehdä mitään hankintoja tällaisessa tilanteessa. Me tarvitsemme oikeudenmukaiset korot, oikeudenmukaiset, joihin ei vaikuta spekulaatio. Ja jos ostetaan vaikkapa valtion velkakirjoja, niin mikä teidän, miksi teidän mielestänne BKT pitäisi olla vaikutusta näihin primäärimarkkinoihin? niin kun ajatellaan inflaatiotasoa, joka olisi korkeampi kuin ähm, nämä valtioiden velkakirjojen taso, niin sillähän äh, olisi vaikutusta koko äh, sisämarkkinoihin ja kaikkiin Euroopan maihin. No sanon yhden sanan italiaksi. Ei tässä, siis pkt tarkoitus on pitää huoli vakaudesta eikä yksittäisten maiden alijäämistä. Eli sanoin tässä italiaksi ja niitä, jotka on englanniksi, e, kyse ei ole, e, perussopimuksessa ei sanota, että EKPn pitäisi puuttua tällaisiin yksittäisten valtioiden asioihin. EKPn tavoite ja tarkoitus on hintojen vakaus, ei tiettyjen maiden budjettivajeiden vajeisiin puuttuminen. Jos te muutatte perussopimusta, niin saatte minkä haluatte. Tässä kaikki. Eh, Iiro Luoma, SND. Eero Heinaluoma. Arvoisa presidentti, minä myös haluan liittyä niiden edustajien joukkoon täällä, jotka antavat teidän työllänne erittäin suuren tunnustuksen – EUn pohjoisimmassa jäsenvaltiossa Suomessa teidän nimenne liitetään onnistuneeseen rahapolitiikkaan ja euroalueen pelastamiseen. Mutta sitten ottaisin kaksi asiaa esille, jotka koskevat teidän mainitsemaanne kysymystä, mitkä ovat kautenne suuria johtopäätöksiä, joista olemme täällä jo puhuneet. Ensimmäinen koskee inflaatiota ja toinen sitten näitä talous- ja rahaliiton sääntöjä. E, inflaatio liittyen onko mahdollista, että me edelleenkin elämme vanhaa aikaa, taistelemme vanhaa sotaa, jossa inflaatio oli todellinen ongelma, ja onko mahdollista, että globalisaation aikana olemme kertakaikkiaan siirtyneet uuteen aikaan, jossa, jossa korkean inflaation riski on selkeästi pienempi kuin aiemmin, ja toisaalta sitten äh, riski työllisyyden laiminlyönnistä on suurempi kuin aikaisemmin. Ja sitten toinen asia, olen ilahtunut, että sanoitte talous- ja rahaliiton sääntöjen osalta tarvitsemme muutoksia, että emme tee tätä myötäsyklistä politiikkaa. Puhuitte lämpimästi finanssipolitiikan vastuun puolesta. Meidän säännöt on kuitenkin niin rakennettu, että meillä on, niin kuin hyvin tiedätte, esteet velkaantumiselle, mutta meillä ei ole mainintoja siitä, miten ylijäämätalouksien pitäisi käyttää rahansa tukeakseen kasvua sekä omassa maassaan että koko euroalueella. Pitäisikö meillä olla jotain sääntöjä myös liittyen tähän kysymykseen, miten ne maat, joilla menee hyvin, voivat kantaa oma vastuunsa koko euroalueen kasvusta? Um, I think uh, No, minusta kysymyn, kys, vastaus liittyy siihen, että tulisi olla tällaista keskitettyä finanssipoliittista kapasiteettia, sellainen väline, jota voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin vakauttaa tätä talouden sykliä kaikkialla eurovyöhykkeellä eri maissa. Sanoin jo aiemmin, että jos tällainen väline voisi olla tehokas, niin sen pitäisi olla riittävän suuri ja sen tulisi toimia automaattisella tavalla niin, että toiminta on ajankohtaista, mutta tämän finanssipoliittisen kapasiteetin tulisi saada tukea kaikilta jäsenvaltioilta. Ja tähän teidänkin kysymyksenne varmaan liittyi. Eli tässä, tarvit, tässä kohtaa peliin tulee solidaarisuus, kaikkien maiden solidaarisuus mutta tietysti tähän täytyy liittyä myös vastuullisuutta, yksittäisten jäsenvaltioiden vastuullisuutta. Ja tästä syystä on niin vaikeaa löytää yhteisymmärrys tällaisen finanssipoliittisen kapasiteetin, kapasiteetin puolesta. Se, mitä sanotte, on hyvin järkevää. Siinä on paljon järkeä rationaalisesti, mutta samanaikaisesti äh, täytyy päästä yli tästä luottamuksen puutteesta, jota edelleenkin eri jäsenvaltioiden välillä voi olla. Ja äh, luottamuksen puutteesta suhteesta siitä, miten yksi ja toinen toteuttaa budjettipolitiikkaa. Okei, okay. uh, thank you. Kiitos. Meillä ei nyt ole aikaa menettelylle tai puheenvuorolle ilman puhujalistaa, joten me siirrymme seuraavaan aiheeseen. Kiitoksia herra Draghi tästä rahapoliittisesta vuoropuhelusta. Ja sitten siirryisimme kohtaan neljä esityslistalla julkinen kuuleminen. Ja toivotan nyt tervetulleeksi Euroopan järjestelmäkomitean pääjohtajana. Sehän on vastuussa mm, rahoitusjärjestelmästä Euroopan unionista. Eli meillä on samat säännöt. Tällä kerralla me pidämme kiinni neljästä minuutista, koska meillä ei todellakaan nyt ole kovinkaan paljon aikaa. Herra Draghi. Kiitoksia puheenjohtaja Arvon valiokunnan <clears throat> jäsenet, hyvät kuulijat. On suuri ilo puhua teille nyt jo toisen kertaan tänä vuonna. Tämä on nyt viimeinen kerta, kun olen täällä Euroopan parlamentissa ominaisuudessa tässä ominaisuudessa. Mutta tämä on kuitenkin tämän parlamentin ensimmäinen kerta. Viimeksi kun puhuin tässä kapasiteetissa tässä valiokunnassa niin puhuin makrovakauspolitiikan suurista haasteista. Tänään haluaisin puhua asuntosektorista, kiinteistösektorista sitä me olemme arvioineet osana jäsenvaltioiden valvontaa. Tästä on keskusteltu usean otteeseen tässä valiokunnassa. Kun ajatellaan kiinteistösektorin kehitystä, niin sillä saattaa olla suuri vaikutus reaalitaloudelle ja vakaudelle, rahoitusvakaudelle, jotta te siis e, me olemme tilivelvollisia teidän tälle parlamentille. Meidät perustettiin valvomaan rahoitusvakautta ja antamaan riittävästi vastauksia. Tässä on tarkoitus antaa tietynlaista vertailu, vertaispainostusta. Ja yksi tapa on se, että annamme varoituksia – ja meidän täytyy hälyttää erilaisista haavoittuvuuksista, jotka saattavat olla uhka rahoitusvakaudelle. Voimme siis mennä myös yhden askeleen pidemmälle ja antaa myös suosituksia. Eli me paitsi, että me ilmoitamme näistä haavoittuvuuksista, niin me annamme myös ohjeita. Ja kun katsotaan tätä asunto ja kiinteistösektoria, niin järjestelmäriskikomiteamme on nyt antanut viisi varoitusta ja kuusi suositusta, jotka liittyvät keskipitkän aikavälin tilanteeseen. Eh, meidän poliittisten päätöstemme metodologia löytyy kolmesta raportista. Nämä varoitukset ja suositukset ovat maakohtaisia ja eh, niissä otetaan myös huomioon kunkin maan käytössä olevat välineet. Sitä se, miten niitä voidaan käyttää ja minkälaisia haavoittuvaisuuksia näissä yksittäisissä maissa on. Tämä saa, ne saattavat liittyä muun muassa asuntojen velkaantumiseen, lainan antamisen lisääntymiseen ja kiinteistömarkkinoiden kehittämiseen. Ja tällaiset makrovalvontavälineet, jos niitä on käytössä ja jos niitä käytetään oikein, niin niitä voidaan käyttää näiden haavoittuvaisuuksien lieventämiseen. Analyysimme on osoittanut, että joissain maissa toimintaa estää se, että tällaisia välineitä ei ole. Toiset maat taas voivat hyötyä siitä, että käyttäisivät aktiivisemmin niitä välineitä, joita niillä on jo käytössään. Tämä on tosiaankin viimeinen kerta, kun olen täällä. Ja meidän komiteamme, järjestelmäriskikomitea, on julkaissut vuotuisen kertomuksensa, jossa se arvioi tätä koko markkinavakauspolitiikkapuitteistoa Tämän, ja tämä arvio ulottuu vuoteen 2019. Ja kerto, kertoisimme myös siitä, että me olemme tehneet myös teknisen tason työtä. Ja kolmen päivän kuluttua me puhumme tästä makrovakauspolitiikan yhteydessä toteutettavasta haircut-toiminnasta, arvonalennustoiminnasta. Ja me olemme myös meidän me edelleenkin arvioimme myös sitä, minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi kyberuhkilla saattaa olla rahoitusvakauteen. Ja yleisesti ottaen me tulemme jatkossakin pohtimaan sitä, miten rahoitusjärjestelmän rakenne muuttuu. Ja stressitestien rooli on, sillä on tietysti merkityksensä makrovakauspolitiikassa. Ja neljännessä vuotuisessa konferenssissamme, joka alkaa tämän viikon torstaina, niin käsitellään kaikkia näitä yllä mainittuja asioita. Ja tervetuloa vain sinne paikalle. Kiitos. Ja nyt jos on kysyttävää, vastaan mielelläni. Thank you. Uh, now... Kiitos. Kor Georgios Kirchus. Eh, Draghi. Afu... Kiitoksia puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi haluaisin myös kiittää teitä siitä, että on vahvistettu euroaluetta, autettu euroaluetta ja annettu tukea Kreikan taloudelle. Minulla on kysymyksiä koskien Kreikkaan liittyvistä järjestelmäriskeistä ja uusista ehdoista. Nyt ollaan arhaisen koron tasolla myös Kreikan kaltaisissa korkean velan maissa. Mielestäni meidän täytyy muuttaa perinteisiä korkeita korkoja ja laatia budjetteja ottaen huomioon matalat korot niin, että palvelut voivat olla edullisempia ja pystymme saamaan aikaan perusylijäämme ja lopultakin oletteko samaa mieltä tästä lähestymistavasta. Sitten järjestämättömät lainat Kreikan pankeissa ovat, niitä on todella paljon jopa suhteessa muuhun euroalueeseen. Ovatko ne todellinen uhka Kreikan taloudelle? Miten te arvioitte niiden asettamaa riskiä pankkisektorilla. Sitten määrällinen elvytys sitä kautta välitetään kannustimia Kreikalle, jotta ihmiset ostaisivat joukkolaina, joukkolaina, joukkolainoja. Toimiiko tämä teistä asianmukaisella tavalla? Mielestäni täm, tässä on jätty jälkeen tultu liian myöhään. Miten saavutamme tavoitteen tässä asiassa nopeammin? Thank you. Now the first Kiitos. Ensimmäinen kohta koski budjettiylijäämää Kreikassa. Avainkohta on tässä varmistaa, että EU säilyttää suotuisat markkinaolosuhteet, joista tällä hetkellä nautitte. On ollut huomattavia, ellei jopa ennen näkemätöntä edistystä uudistusten kohdalla Kreikassa viime vuosina. Ja kun tullaan sellaisesta tilanteesta, jonka tiedämme kaikki ollen hyvin vakava. Leivät sanottuna nyt Kreikassa on kuitenkin jonkin verran jo kasvua ja onkin todella, onkin varsin tärkeää säilyttää uskottavuus, jonka Kreikka on nyt saavuttanut tällä hetkellä. Varsin suotuisat olosuhteet, mitä tulee markkinoille rahoitusmarkkinat pääsyä ajatellen esimerkiksi. Tämä on pääsyy, mikä, pääasia, joka budjettipolitiikassa pitäisi pitää mielessä. Sitten mitä tulee budjettituloksiin, tässä itse asiassa mennään jopa yli tavoit- asetettujen tavoitteiden, jos näin ei ole tapahtunut vain kerran, vaan useammankin kerran. Joten kaiken kaikkiaan talouden kehitys tuntuu tunnustavan, että huomattavaa edistystä on tapahtunut mitä tulee järjestämättömiin lainoihin ja NPL-lainojen vähentämiseen. Se on edelleen olennaisessa roolissa, että niitä pystytään vähentämään, koska kun on pa- paljon järjestämättömiä lainoja, ja tämä pätee tietysti monia muitakin maita, ei vain Kreikkaa, jossa järjestämättömien lainojen määrä on suuri. Kor- suuri järjestö- järjestämättömän lainan kanta tuo mukanaan tällaista sisäsyntyistä heikkoutta pankkijärjestelmään ja vähentää luotonantokapasiteettia yksityisen sektorin suuntaan joten maan etujen mukaista on vähentää järjestämättömien lainojen määrää, ja tämä pitäisi tehdä niin ilman, että äh, heikennetään lainan takaisinmaksua tai pankkijärjestelmää yleisemmin ottaen ja ajattelen koko yksityisen sektorin rahoittamista. Tarkoittaisiko tämä sitten myös sitä, että voitaisiin unohtaa sosiaalinen ulottuvuus, jotka vielä liittyvät joihinkin NPL-kysymyksiin. Ei tietenkään ei, mutta nämä kaksi asiaa pitäisi tarkastella erillään. Käsitellään NPL-lainoja niin, että toimitaan tehokkaasti, mutta samanaikaisesti otetaan huomioon sosiaaliset aspektit erilaisten politiikkojen kautta, erityisesti finanssipolitiikan tai budjettipolitiikan kautta. Sitten teillä oli kolmas kysymys vissiin. Äh, taisi olla määrällistä elvytyksestä, en ole ihan varma, ymmärsinkö kysymystä. Kreikka on ainoa euroalueen maa, joka ei osallistu Well... Ai niin, hyvä. Juu, te tiedättekin, että tämä riippuu valintakriteereistä ja kelpoisuudesta. Olen melko luottavainen sen suuntaan, että jos asiat kulkevat eteenpäin tällä tavalla jatkossakin ja edistys on jatkossakin huomattavaa uudistusten kohdalla, niin silloin kyllä ehdot täyttyvät siinä, että Kreikka voi itse osallistua ja voi hyötyä määräistä elvytyksestä, mutta edistystä sitä ennen vielä tarvitaan. Kiitos. SND. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, herra Draghi. Tämä on teidän viimeinen kertanne. Ja te olette saaneet vihollisia viime viikkojen aikana, joten ei tässä tarvitse pidätellä. Tämä on viimeinen mahdollisuus. Mitä lehdistötilaisuuteen tulee puolitoista viikkoa sitten, te sanoitte, että äh, Alankomailla olisi 50 miljardia äh, laittaa investointirahastoon ja sanoitte, että se pitäisi aktivoida. No, yritetään vielä kerran. Siis puolitoista viikkoa sitten lehdistötilaisuudessa otitte Alankomaat esimerkiksi, että sillä olisi 50 miljardia investoida ja sanoitte, että se pitäisi aktivoida. Mutta hallitus ei näin kuitenkaan toiminut. Olitteko pettynyt, että näin ei tapahtunut? Ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys. Puolan pankin asiakirjassa sanoten, että me voisimme pehmentää bisnessykliä paljon enemmän makrotason vakauden avulla. Eli me tarvitsemme tiettyjä tekijöitä silloin, kun korot ovat alhaiset ja kun vaaditaan joustavuutta onko tämä nyt kuitenkaan tarpeeksi? Antaako tämä makrotason vakaus riittävästi? Eikö meillä pitäisi olla ehkä enemmän sitovampaa politiikkaa? Tämä on ehkä tämmöinen yleisempi kysymys. Eli kun meillä on negatiiviset korot ja kiinteistöala kukoistaa ja sitten on myös sellaisia maita, joilla ei ole puskureita liittyen tähän syklin vastaisuuteen. Minä olen hieman huolissani nämä, tämä kupla saattaa sitten puhjata. Thank you. Uh, but on your first question. Liittyen tähän ensimmäiseen kysymykseen, kun puhumme finanssipolitiikasta ja sen toimivasta ja siitä toiminnan lisänä rahapolitiikan ja se, että saadaan makrotasoa vakautettua, niin se on kyllä hyvin pitkä tie. Tämä todellakin on pitkä ja vaikea tie. Mutta me olemme kuitenkin nyt tällä hetkellä tietoisia tästä asiasta paljon enemmän kuin mitä me olimme kolme vuotta sitten. Tämä on vähittäinen pro- prosessi. Ihmiset ymmärtävät vähitellen, mitä täytyy tehdä. Eli täytyy katsoa kehitystä ja toki täytyy puuttua siihen, mitä pitäisi tehdä, ja meidän täytyisi jatkaa tällä samalla tavalla. No, sitten vapaamatkustajat. Eli onko tässä nyt toimittu niin, että voidaan taata se, että jotkut maat eivät sitten toteutakaan näitä makrotason vakauden välineitä. Me emme ole enemmänkään tällainen politiikkaa tekevä taho, vaan enemmänkin neuvoa antava taho, joka ilmaisi varoit, hallituksen sanoja ja antoi suosituksia. Mutta jos tilannetta verrataan, sanotaan nyt neljän vuoden takaiseen tilanteen, niin silloin ei ollut mitään makrotason vakauden välineitä euroalueella. No tietysti me olemme puoluttumia tarkkailijoita, mutta me kuitenkin olemme luoneet tällaisen välineistön, laajentaneet näitä välineitä ja makrotason vakaus otetaan vakavasti maissa. Usein nämä makrotason vakauden politiikat ovat vaikeita toteuttaa. Jotkut maat siirtävät niitä tai jotkut maat eivät edes sit suostu toimeenpanemaan niitä. Jos tämä liittyy pankkijärjestelmään, niin meillä kyllä on valvontamenetelmiä, joissa riskit eivät ei pääse kasaantumaan esimerkiksi kiinteistöalalla. Mutta jos ei ole pankkia, niin sitten tämä tilanne on huonompi. Esimerkiksi jos, jos kiinteistöalalla näin on, niin silloin ei olekaan enää mitään sopivia työkaluja. Jos annetaan kansallisille viranomaisille tai EKPlle makrotason vakauden välineitä, jotta voidaan puuttua näihin kysymyksiin ei-pankkisektorilla, niin niitä ei ole ja tämä ehkä nyt on suurin haaste tulevina vuosina. I would really encourage, uh... Todellakin pyytäisin, että pitäisi kiinni puheajosta. Engin Eroglu, Renew. Meillä on täällä vielä kolme kysymystä ainakin. President Draghi. Arvoisa pääjohtaja Draghi Kiitoksia, että vastaatte järjestelmäriskikysymyksiin. Haluaisin puuttua tässä kiinteistöjen hintoihin. Vuonna 2008 kiinteistöjen hinnat EU:ssa ovat nousseet ja yli eh, inflaatiolukujen. lukujen. Esimerkiksi Saksassa 5,1 prosenttia, Alkomaissa 4,7 prosenttia ja Portugalissa jopa 9 prosenttia niin siis minun maassani Saksassa 5,2 prosenttia. Minulla olisi siis seuraava kysymys. Näettekö tässä vaarana se, että tässä syntyy ikään kuin kupla osissa maista? Ja kun me puhumme nollakorkopolitiikasta, niin tätä kautta kansalaisia rohkaistaan ostamaan kiinteistöjä. Miten te EKPnä sitten nostatte kiinteistöjen hintoja? Miten ajattelette siitä, että tähän asiaan voitaisiin puuttua? Kiitos. Thank you. First of all, when... Ensinnäkin me olemme antaneet suositukset uskoakseni johdannossani myös puhuin siitä, että olen varattanut Tsekkiä, Saksaa, Norjaa, muun muassa Belgia, Tanskaa, Suomi, Ruotsi he ovat siis saaneet varoituksen jo vuonna 2016. Nyt nämä maat saavat suosituksia, jotta ne ottaisivat tarvittavat askeleet, mitä tulee systeemiseen riskiin. Kyllä tässä äh, järjestelmän riskikomitea on hoitanut työnsä. EKPn rahapolitiikassa sanotaan, että äh, pitäisi siis myöntää muun muassa lainan Yksi näistä osa-aloista ainoastaan on siis kiinteistö, mutta ei tässä nyt rahapolitiikkaa pitäisi muuttaa. Sen mandaattina on saada aikaiseksi hintavakautta ja oikea tapa reagoida on, että toimeenpannan oikeat makrotason vakauspolitiikkaa. Haluaisin vielä ottaa yhden asian e- esille, kun me arvioimme riskejä kiinteistöalalla. Ensinnäkin arvioinnit. Me tarkastelemme niitä historiallisesta näkökulmasta, dynaamisesta näkökulmasta. Me katsomme, ovatko ne muun muassa yleisiä. Me tarkastelemme myös kiinteistöjen hintasykliä. Tämä otetaan myös huomioon. Ja sitten erittäin tärkeä on tarvitse hankkeita ja eri tekijöitä, esimerkiksi liittyen ympäristökysymykseen täytyy ottaa huomioon. Ja kun me suunnittelemme makrotason vakauspolitiikkaa, niin täytyy katsoa toki myös lainanantajia, tiettyjä sektoreita, miten ne käyttäytyvät. Ja sitten myös maturiteetti on erittäin tärkeä kysymys tässä yhteydessä. Esimerkiksi lyhyen lyhyet lainat, neljä, viisi vuotta, niin totta kai sitten kiinteistön hintamuutokset vaikuttavat niihin suuremmin myös korkean muun, kuin jos on tällaiset kiinteäkorkoiset lainat. No, tämä liittyy tietysti siis lainottajiin ja antajiin. Ja tämä on hyvin vaikea toimenpanna ennen kaikkea mitä lainan ottajien tulee. Scott kat. Molly Scott Cato vihreistä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on viimeinen tilaisuuteni herra Dagi kysyä teiltä. On muutamia kysymyksiä. Olen kyllä, tai muutaman kertaa olen samantyyppisen kysymyksen tehnyt. Tämä koskee, miten tämä vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja miten reagoidaan ilmastohätätilanteeseen, miten rahamatkoja tähän liittyvät. Mutta mielestäni tämä on todella ajankohtainen kysymys tänään, koska tapaamme täällä samaan aikaan, kun avajaisia pidetään YK ilmastohuippukokouksessa. Helmikuussa 2016 järjestelmäriskikomitea laati raportin Too Late, Too Sudden, miten siirrytään matalahiiliseen talouteen ja se riski tässä syntyy. Sen jälkeen uutta raporttia tullut, mutta ehdottaisin että nyt olisi kyllä ehkä aika sellainen laatia, voisi sanoa tämän seuraajalle. Niin sitten vasta 16 puhuttiin haitallisista skenaarioista, jotka voisivat vaikuttaa järjestelmän riskiin, makrotalouden vaik- vaikutusten kautta, kun ajatellaan energiakäytön muutoksia johtuen ilmastotilanteen hätätilanteesta tai miten arvotetaan hiiliintensiivisiä omaisuuseriä. Minulla on selvää tästä uuden komission työohjelmasta, että se tulee priorisoimaan kestävää siirtymävaihetta, siis aika nopeaa muuttumista taloudessa, energiantuotannossa ja fossiilisiin omaisuuteen liittyen. Mielestäni tämä voisi, niin kuin raporttikin varoitti, johtaa äkkinäiseen muutokseen ja äkkinäiseen hi- hinnan, hinnan, hintojen hinnoitteluun, tätä tulee hiiliintensiiviseen puoleen kun ajatellaan nyt todellakin ilmastopolitiikan kiireellisyyttä tällä hetkellä, niin kysyisin, miten vakavia riskejä, riskejä pidätte äh, rahoitusriskejä, syntyy näitä uusia arvonsa menettäviä omaisuuseriä, ja onko ja jos nämä liittyvät fossiilipolttoaineeseen ja miten pyritään poistamaan sitten kokonaan fossiilipolttoainetalouksistamme, vai pitäisikö suostella sitä, että pankit kiireellisesti tekisivät hiilistressitestejä, ettei syntyisi näitä arvonsa menettäviä välttäneitä omaisuuseriä. Thank you. As you... Kiitos. Kuten te ihan oikein tässä muistutitte, järjestelmäriskikomitea laati vuonna 16 raportin ja tulen kysymään johtokunnalta, pitäisikö laatia uusi raportti samasta aiheesta. On varsin selvää, että sen jälkeen riskit ovat tulleet näkyvimmiksi ja myös korostuneemmiksi ja kaikki kiinnittävät huomiota tähän asiaan enemmän. Ja tässä mielessä komitea muuten tekee työtä monien eri ryhmien kanssa, jotka ovat mukana ilmastonmuutos alalla ja kiinnittävät huomiota ilmastonmuutoskysymyksiin. Tämä on yksi osa siinä sen suhteen, mitä järjestelmän riskikomitea voi asiasta laatia raportissaan. Ilmastonmuutos on esillä myös EKPssä ja yhteisessä valvontamekanismissa. Nämä ovat erillisiä alueita, joissa EKP tekee moninaisia eri kysymyksiä tällä rintamalla. Me varmasti kyllä olemme keskustelleet tästä aikaisemminkin. Esimerkiksi eläkerahastot, ottanut tämän kriteerin käyttöön itse EKP myös, peruskysymys tässä on siinä, että minusta näyttää siltä, että on yleisesti tämä heijastuu siinä, miten että pyritään tekemään asioita paremmin EKP, yhdessä valvontamekanismissa, yhdessä välineessä. Olen luottavainen sen suhteen, että tällainen yleinen asian käsittely tulee tuottamaan aktiivisempaa, läsnäolevampaa osallistumista, mitä tulee EKP, yhteisen valvontamekanismiin ja neuvostoon. Ja olen melko varma myös siitä, että seuraajani tulee toimimaan tässä aktiivisesti ja tulee olemaan läsnä näiden, kun näitä asioita käsitellään. Äh, Francesca Donato, ID. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun puhutaan järjestelmäriskistä, niin haluaisin kiinnittää huomionne Deutsche Bankin tilanteeseen. Kaikki kaikkihan tietävät, että se on hankalassa rahoitustilanteessa sen jälkeenkin, kun Commerzbank-fuusio meni myttyyn. Monet ovat sanoneet, että tämä saattaisi johtaa jopa konkurssiin ja kysymykseni Draagille on tämä, jos Deutsche Bank – joutuisi tällaisen tilanteeseen, default-tilanteeseen, niin tulisiko turvautua bail-innin pankin, mutta sillähän olisi melkoisia rahoitusvaikutuksia koko Euroopan keskuspankkijärjestelmälle. Ja voisiko Saksan hallitus toimiakin niin, että se ei toteuttaisi bailinnia, vaan pelastaisi pankin, bail-outin. Kun ajatellaan ää, äh, äh, vaikutuksia, tämä Berliinin vaikutuksia, niin sehän saattaisi äh, johtaa siihen, että koko pankkijärjestelmä menettäisi uskottavuutensa. Ja ottaen huomioon, että Deutsche Bank samalla tavalla kuin Pohjois-Euroopan muutkin pankit ovat sellaisia, että niiden taseessa on aika paljon erilaisia johdannais, johdannaisia sun muita, niin e, eikö ole niin, että valvontajärjestelmän tulisi keskittyä siihen, että jatkossa ei olisi näitä järjestämättömiä lainoja niin paljon niin, että tilanne ei johtaisi systeemiseen riskiin, järjestelmäriskiin. Niin, toivottavasti teille sopii, että vastaan englanniksi. En nyt tietenkään aio tässä keskustella yksittäisistä instituutioista. Ja toiseksi, mitä tulee näihin bail-in tai bail-out-sääntöihin, niin niitä, niitä sovelletaan kaikkiin pankkeihin. Kyse on vakiintuneista säännöistä, kyse on muun muassa SSM-säännöistä ja valtion tukiin liittyvistä säännöistä. Ja meillä on siis säännöt ja niitä suoritetaan kaikkiin pankkeihin. Ja kolmanneksi olette aivan oikeassa siinä, että meillä on näitä tason kaksi ja kolme omaisuuseriä. Niitä on tiettyjen suurten suurien pankkien portfolioissa – ja sama, sama tavalla suhtaudumme niihin kuin järjestämättömiin lainoihin. Ja täytyy muistaa, että tämä EKPn valvontahaara on jo puuttunut tähän asiaan aiemmin viimeksi kuluneiden puolentoista vuoden aikana, joten prosessi on jo käynnistynyt. Kiitos. Thank you. Uh, Johan van Overveld, ECR. Thank you. Uh, Mr. Draghi, I think you're... Kiitos, herra Draghi. Te olette aivan oikeassa, kun sanotte, että kehitys kiinteistöalalla on tärkeää. Kuten olemme viimeisen kymmenen viime vuoden aikana nähneet, niin tämä kriisi saattaa johtaa ongelmiin. Tässä on kuitenkin vielä ristiriita, mitä EKPn korkopolitiikkaan, korkopolitiikan ja ää, ähm, sääntöjen välillä tulee. No, me toki näemme, että eläkejärjestelmillä muun muassa on vaikeuksia ja myös vakuutusyhtiöillä, kun otetaan huomioon äh, korkotilanne. Ja tämä tietysti va- myös va- vaikuttaa talousvakauteen, finanssivakauteen. Sitten se, mitä on tapahtunut lainamarkkinoilla, se on hieman huolestuttavaa. Voisitteko kommentoida tätä lyhyesti? rightly guessed, I don't, uh, I don't think that... No en usko, että tässä on mitään äh, ristiriitaa, kun puhutaan paremmista makrotason vakausvälineistä ja alhaisen koron politiikasta koko tämä toinen puuttuu koko makrotalouden tilanteen. Ensimmäinen on hieman hienojakoisempi ja siinä puhutaan mahdollisen järjestelmäriskeihin finanssimarkkinoilla. Eli nämä täydentävät toisiaan ennemminkin kuin että korvaisivat toisiaan tai olisivat ristiriida siksi, että makrotason mm, vakkauspuitteet ovat niin vahvat, niin sen avulla voidaan toimia tällä tavalla. Sitten, sitten eläkerahastot. Tämä on mm, tietysti tärkeän niille, jotka hyötyvät näistä maksuista. Eli tässä täytyy taata, että näin tapahtuu. Tietysti investointeja voidaan siirtyä korkeamman riskin omaisuus eriin ja siksi tässä täytyy tietysti ottaa huomioon myös yksityinen eläkesektori. Mutta näihin, nämä kuitenkin ovat julkisella alalla suuri lohkomenoista ja tämä tietysti väestörakenteen muuttuessa johtaa haasteisiin, eli tämän verran eläkerahastoista. Mutta toki negatiivinen korkopolitiikka on haastava eläkerahastoille. Ja tämä on ehkä vähän vähemmän, mutta kuitenkin myös haastavaa vakuutusyhtiölle. vakuudelliset lainat. Olemme nähneet esimerkiksi USAssa on ollut laadun huononomista havaittavissa tässä yhteydessä. Mm, Liittyykö tämä nyt sitten pankkijärjestelmään? mutta lähinnä se liittyy sen ulkopuolisiin toiminnan, eli se ei ole siis niin vakavaa. Se tarkoittaa vasta, että on vähemmän välineitä ja vähemmän näkyvyyttä. Eh, José Guzmão, Jue. I will speak in Portuguese. Um... Portugaliksi. yksi riskitekijä, aspekti, joka on tunnistettu, on velan kestävyys tai julkinen, mitä tulee julkiseen velkaan ja yksityiseen velkaan. Voisitteko antaa EKPn analyysin suhteesta tämän ongelman ja makrotaloudellisten ongelmien välillä joita syntyy ja miten emun tilanne tätä kautta heikkeni. Niin, niin kauan kuin tällaista epätasa, epätasapainoa löytyy euroalueen talouksista, niin on väistämätöntä, että tulemme näkemään enemmän turbulenssia ja tässä voidaan tukeutua vain kohesiopolitiikkaan mielestäni. Tätä kautta voimme puuttua näihin epätasapainoisuuksiin. Minusta tuntuu ainakin täältä. Minusta tuntuu siltä, että olemme tavallaan umpikujassa. Sanomme, että taloudet jo ovat veloissa ja sen takia eivät pysty harjoittamaan budjettipolitiikkaa, jonka kautta ne pystyisivät ratkaisemaan rakenteelliset ongelmansa taloudessaan. Ja sitten toinen kysymykseni. Eivätkä ne myöskään voi alkaa uudelleen järjestellä ja puhuja keskeytetään. Pyytäisin siis linkistä näiden kahden ongelman välillä. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Olen samaa mieltä siitä, että eroavoisuudet pahenevat siitä, että velkaantuneisuus on korkealla tasolla. Mutta kuitenkin on yksi aspekti, joka asettaa euroalueen parempaan asemaan kuin muun maailman siinä mielessä, että yksityinen velka keskimäärin euroalueella on vähemmän vähäisempää kuin muissa maailmanmaissa. Julkinen velka on kasvanut vielä kri- rahoituskriisin jälkeen, mutta se on samalla tasolla kuin se oli ennenkin kriisiä, mutta yksityinen velka asteittain on laskussa minun pitäisi vielä lisätä, että erilaisuudet ovat lisääntyneet euroalueella. Mainitsin aikaisemmin, että dispersio lisäarvon kasvussa on nyt historiallisella tasolla ja tämä on myös merkittävä seikka. Sitten kohesiorahastot, todellakin tietenkin hyödyllisiä. Niillä on ollut suuri vaikutus, mutta myös niihin liittyen rakenteelliset uudistukset ovat tietenkin avainasemassa. Danuta Hübner, IPP. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on pari kysymystä. Toinen liittyy näihin uuden tyyppisiin riskeihin, joita tulee esille ja ilmasta tässä jo mainittiin, mutta on muitakin, jotka liittyvät digitalisaatioon, kyberriskeihin. Ja minun, minä olen ymmärtänyt olevan niin, että järjestelmäriskikomitea on ottanut mukaan ilmaston riskin hiili, viimeisimpiin eläkeviranomaisen stressitesteihin ja on tarkasteltu sitä, miten otetaan huomioon myös kyberriskialtistuminen. Ja tässä yhteydessä kysyisinkin, onko järjestelmäriskikomitea tarkastellut myös pankkisektoria ja suunnitellut sellaisia stressitestejä pankeille, jotka ottavat huomioon sekä nämä kestävän kehityksen ESG-riskit ja ilmastoriskit. Sitten toinen kysymys liittyy siihen, että ensi vuonna muistaakseni on Solvensi 2 lainsäädännön uudelleen tarkastelu ja komissio on neuvonut EIOPaa, että ottaisi mukaan nämä kysymykset. Siis ottaisi käsittelynsä Solvensi 2 puitteet, kehykset. Ja Euroopan järjestelmäriskikomitea muistaakseni vuosi sitten, kun se käsitteli makrotaloudellisia säädöksiä, on ehdottanut useita interventiovaltuuksia ja ne ylittävät kansainväliset puitteet. Ja kysymykseni teille on, tämän tyyppisessä tilanteessa, tässä kontekstissa, oletteko sitä mieltä, että on riski siitä, että Euroopan vakuutus ala joutuu kilpailuiseen epäsuotuiseen asemaan verrattuna muihin oikeudenkäyttöalueisiin? Ja voitaisiinko yleistää niin, että joskus me menemme yli globaalit vaatimukset? Onko sitä hyötyä ja onko täällä esimerkkejä siitä, jolloin on toimittu liian hyvin, vaikka ei olisi pitänyt toimia näin sääntöjen mukaisesti? Kiitos. Eh. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys koski rahoitusvakausriskejä verrattuna kyber turvallisuuteen. Euroopan järjestöriskikomitea on tehnyt työtä ja Saksassa saatiin aikaan eurooppalainen järjestelmä, kyberryhmä. Se, tämä ryhmä on kerännyt aineistoa kaikilta jäseniltä ja on arvioitu päähaavoittuvaisuuslähteitä ja kohtia ja se on tehnyt myös skenaarioon perustuvaa analyysiä, jossa on käytetty hiljattain kehitettyä analyyttista puitteistoa, jotta ymmärrettäisiin, miten tällaiset kybersokit voisivat synnyttää järjestelmäkriisin. Me tulemme julkaisemaan nämä tutkimustulokset raportissa, joka julkaistaan vuoden lopussa tai ehkä ennen jo vuoden loppua on varsin selvää, että mitä tulee kyberhyökkäys, että niistä tulee järjestelmän kannalta haittaavia, niin niiden pitää heikentää luottamusta rahoitusjärjestelmään eh, enemmän kuin että syntyy operatiivisia epäonnistumisia pelkästään, mitä tulee ilmastonmuutospuoleen ja vakuutusalaan. Tietenkin vakuutusten tarjoajien eh, ilmastopuolen ilmasto vaikuttaa molemmin puolin tasetta. Omaisuus eri puolella tämä riski, kun on hiiliintensiivisiä alueita, teollisuuteen sitten vastuupuolella muut kuin henkivakuutukset ovat tärkeässä roolissa. Siis sääntelyiden pitää tarkastella kaikkia näitä aspekteja, erityisesti tietenkin eläkeviranomaisen itsensä. Sitten tässä voitaisiin myös tehostaa sektorin kestävyyttä. Mitä tulee Solvensi 2 lainsäädäntöön, kysytte minulta kun soveltaa Solvensi 2, joutuvatko tätä kautta vakuutusyrityksemme kilpailusti epäsuotuisaan asemaan verrattuna muihin toimijoihin maailmassa. minulla ei mitään käsitystä siitä, tai ei, mielestäni tällaista ei tapahdu. Siis tiivistä vuoropuhelua sääntelijät ja vakuutuksen tarjoajat kyllä käyvät, ovat käyneet 15, 15 vuoden aikana. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos otetaan huomioon se, että pankkiunionia ei ole vielä saatu valmiiksi, niin teidän lautakuntanne on tehnyt hyvää työtä. Mutta jonkin verran selityksiä haluaisin siitä, kuinka tämä järjestelmäriskikomitea suhtautuu erityisesti pienempien valtioiden PK-pankkeihin. Usein nämä pankit esimerkiksi palvelevat pieniä hallituksen, siis valtioiden virastoja ja yrityksiä yleensä niiden toiminta on kuitenkin aika vähäistä ja pientä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että useimmiten nämä pienet maat, joita pidetään järjestelmäpankkeina, joutuvat uusien sääntöjen taakan alle. Uudet säännöt on tehty yhden koon yksikokos sopii kaikille periaatteella. Ja näille pienille pankeille tulee yhä suurempia ja suurempia toimintakustannuksia Ähm, liikaa byrokratiaa. Se vaikuttaa kielteisesti pk-yrityksiin ja startuppeihin. Pankit eivät enää halua ottaa vastaan uusia projektiehdotuksia, eikä pk-yrityksillä ole oikeastaan kovinkaan paljon mahdollisuuksia tällaisessa tilanteessa. Voiko komitea tehdä jotain puuttuakseen tähän ongelmaan, eli että pieniin pankkeihin toteutetaan yhden koon sääntöjä. No, teidän kysymyksenne liittyy ehkäpä kaik- erittäin tärkeään, jollei tärkeimpään kysymykseen. Jos katsotaan pankkijärjestelmää eurovyöhykkeellä tänä päivänä tai ylipäänsä koko Euroopan unionissa, niin kukaan ei varmaan olisi eri mieltä siitä, että tällä hetkellä on ylikapasiteettia. Meillä on erilaisia instituutioita, on pieniä pankkeja, on suuria, suuria pankkeja, on erilaisia rakenteellisia heikkouksia, erilaisia fragiliteetteja, erilaista haurautta, joten ei ole yhtä reseptiä, jota voitaisiin soveltaa kaikkiin pankkeihin. Samanaikaisesti on kuitenkin samat säännöt, joita sovelletaan niin suuriin kuin pieninkin pankkeihin. Ja tästä asiasta muuten esitettiin toinenkin kysymys. Eli eikö tämä tee hallaa pienten pankkien lainanantokapasiteetille? No, tässä on kyse kahden asian yhdistelmästä. Pienillä ja suurillakin pankeilla on rakenteellisia heikkouksia. Samanaikaisesti niillä on kuitenkin samat säännöt. Joten yhtäältä olisi hyvä, jos olisi oikeasuhteisuutta näissä säännöissä. Pidettäisiin, huo- pidettäisiin mielessä se, että tietyt säännöt edellyttävät myös pieniltä pankeilta sellaista byrokraattista sääntöjen noudattamista, joka on vähän liian vaikeaa niille. Ja joillain, joillain alueilla, muilla alueilla tällaista oikeasuhtaisuutta on. Tämä asia on otettu huomioon. Eli kyllä varmasti mekin voisimme tehdä enemmän, mutta tämänhetkisessä sääntelyssä ei tehdä eroa pienten ja suurten pankkien välillä. No, samanaikaisesti tietyt rakenteelliset heik- heikkoudet tulevat myös pienen koon myötä. Siihenkin pitää kiinnittää huomiota, joten prosessin, näiden kahden prosessin täytyy kulkea käsikädessä. Thank you, Mr. Draghi. Thank- Kiitos, herra Draghi.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 meillä on tässä vielä muutama äänestys, mutta kun odotamme tässä, niin täällä on joitakin ilmoitusluontoisia asioita. Ensinnäkin suositukset ja päätökset, joita tehtiin koordinaattorien kokouksessa 18. ja 22. päivä heinäkuuta. Ensinnäkin lainsäädäntötyön jatkaminen, keskeen jääden työn jatkon. Tässä sovittiin, että jos ensimmäinen käsittely on käsitelty, niin, niin ne, jotka ovat käsitelleet asioita, heidän pitäisi jatkossakin kuusitella. mutta sitten jos jäsentä ei ole valittu uudestaan samasta ryhmästä, joku muu jatkaa tätä työtä. ja Sitten mm, jos päätöstä ei vielä ensimmäisen käsittelyn suhteen ole tehty, niin silloin sitten työtä jatkutaan siitä, mihin työ lopetettiin. Ja esittelijät ja varjoesittelijät, jotka on valittu uudestaan, työstävät edelleen näitä asiakirjoita ja sitten ryhmästä joku muu korvaa jäsenen, jota ei ole valittu uudestaan. Ja sitten seuraava päätettiin. Järjestettömät lainat ja siihen liittyvät direktiivit, koordinaattorit päättivät, että koordinaattorit jakavat tämän asiakirjan ja sitten on myös päätös tehtävä siitä, koska tarkistusten jättöpäivä on. Ja päätettiin, että sen jälkeen No sitten makroepätasapaino menettely. Se on ollut epäaktiivinen hyvin kauan, mutta sitä ei pitäisi kuitenkaan unohtaa sitä ESF ja RSP. Ja tässä tehdään mahdollinen uusi ehdotus komission taholta. Ja tässä täytyy ottaa huomioon myös budjettivaliokunta. Tässä voitaisiin myös päättää uudesta päivästä, mitä tarkistuksiin tulee. Ja sitten ähm, myös finanssipoliittinen sopimus, siitä keskustellaan seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa. Äh, ja sitten Ekon valiokunta pyytää puheenjohtajakokousta, että työtä jatkettaisiin myös muiden asiakirjojen suhteen, joita ei ole mainittu erikseen yllä. Sitten tavaroiden myynti, renew, sitten toimet, jotka liittyvät hallinto-yhteistyön vahvistamiseen, jotta voidaan tästä alvipetokseen vastaan. Se menee EPPllä. Sitten neuvoston direktiivi edustui niin direktiivi 206 kautta 112 kautta EC, jotka liittyvät ähm, arvonlisäveroon. Muun muassa tämä menee SD-ryhmälle. Sitten sitten talouden ohjausjakson koordinointi, talouspolitiikka euroalueella menee EPPllä, sitten Euroopan keskuspankin vuosi, raportti D, kilpailupolitiikka, vuosikertomus Renew, pankkiunionin vuosikertomus S ja D, sitten Euroopan unionin yleisbudjetti vuodelle 2002 kaikki pääluokat EPP ja sitten Euroopan investointipankin taloudelliset toimit menevät vihreän sitten kalenterit. Ekon kalenteri vahvistettiin vuoden 2019 loppuun asti ja sovittiin myös kalenteriluonnoksesta vuodelle 2020 ja myös koordinaattorin kokouksista sovittiin vuoden loppuun asti. Sitten kansainvälisen valuuttarahaston vuosikokous Washingtonissa 16-20. lokakuulta. Dehontin järjestelmän mukaan EPPstä lähtee kaksi, SED-ryhmästä kaksi, Renewlta yksi, Vihreältä yksi ja ID-ryhmästä yksi. Viimeinen ilmoitusluontoinen asia päätettiin kuulemisesta 5.9. komission jäsen Juuravan kanssa, joka liittyy AMLDn eli rahanpesun vastaiseen direktiiviin ja Libe-valiokunnan jäsen kutsuttaisiin myös tähän tilaisuuteen, mutta tämähän siinä on jo tapahtunut. Ja sitten myös Euroopan investointipankin pääjohtaja päätettiin kutsua Ekon valiokuntaan ennen vuoden päättymistä. No niin, nyt sitten voimme siirtyä kahteen äänestykseen. Ensin suoritetaan testi. Äänestys. Äänestys alkaa. Okay. Okay. Okay. Mr. Kitsos has no voting card, so... Ei ole äänestyskorttia. Hänen äänensä lisätään sitten lopputulokseen aina. Testit on hoidettu. Ensimmäinen äänestys. yritykselle suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat. Asetusehdotus tästä äänestetään, lähdetäänkö toimintavälisiin neuvotteluihin. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Mm. Uh, can I close the, I close the vote. Äänestys päättyy. kolme kaksitoista vastaan. Ja tämä on yksi lisää niin vielä. 34 puolesta, 12 vastaan hyväksytty. Sitten toinen äänestys. Rahoitusvälinen markkinat, asetusehdotus 2003, rahoitusmarkkinavälineistä. 2014-65 päätetään, lähdetäänkö toimintojen välisiin neuvotteluihin, nimenhuutoäänestys myös, joka alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 35 puolesta, 12 vastaan, ei tyhjää, hyväksytty. Okay, so this meeting is finished. Tämä kokous päättyy. Jatkamme huomenna kello puoli kolme. Kiitos.